Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Let me welcome you in Brussels. Haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi Brysseliin. Meillä on kaksi päivää hyvin tiivistä ohjelmaa. Valitettavasti puheenjohtajamme ei pääse tänään paikalle valiokuntakokouksiin, joten minä tulen johtamaan kokousta. Ohjelma on hiukan muuttunut verrattuna alkuperäiseen ilmoitukseen, joten tämän päivän ja huomisen esityslistaan liittyen tämän päivän kuulemisen jälkeen me menemme kohtaan seitsemän esityslistalla. Tämä tarkoittaa sitä, että me käymme läpi ITRE-valiokunnan virkamatkaa Ennissaan. Ja kohta kuusi alkuperäisestä esityslistasta, eli Euroopan yhteisö ja Brasilian tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus sijoitetaan huomiseen kaikkien muiden esityslistakohtien jälkeen. Ellei muita huomioita ole esityslistalle, voimme katsoa sen hyväksytyksi. Tällaisin muutoksin, ovatko kaikki samaa mieltä? Onko mitään huomautettavaa? Ei ole, kiitoksia. Eli aloittakaamme julkinen kuuleminen tietoturvallisuusasetukseen liittyen. Nyt haluaisin äh, toivottaa puhujamme tervetulleeksi. Me käsittelemme kaikki ähm, vieraiden puheenvuorot kahden kierroksen aikana. Ensin meillä on kahden vieraajamme, herra Schaffhuserin ja Megren puheenvuorot. Ja pyydän, että kaikki puhujat noudattaisivat tavallisia sääntöjämme. Tämä tarkoittaa sitä, että tekisivät alku huomioita muutaman minuutin ajan ja tämän jälkeen jokainen esittelijä tai varjoesittelijä saa mahdollisuuden kahden minuutin ajan tuoda esiin omaa kantaansa ja sitten kaikki muut saavat minuutin puheenvuorot. komissiot näissä kysymyksissä, eli kyberturvallisuussäädöksessä on hyväksynyt kyberturvallisuussäädöksessä luonnoksen 13. syyskuuta vuonna 2017. Tämä sisältää kaksi osaa laajennuksen ja uudistuksen liittyen Enisa-viraston mandaattiin ja toisekseen vapaaehtoisen kyberturvallisuussertifikaattijärjestelmän. ITRE on vastuuvaliokuntana tässä ehdotuksessa ja keskustelu liittyen toimivaltaan on yhä auki. Tämän vuoksi haluaisin nyt toivottaa tervetulleeksi esittelijä Angelika Niblerin Hän ei ole täällä paikalla, mutta toivottavasti hän pääsee kokoukseemme liittymään. Ja sitten Jean-Philippe Albrecht, joka on IMKO esittelijä, IMKO lausuntoesittelijän sijaisena. Toivottavasti hänkin pääsee paikalle. Of course, there's a presence of European Commission represented by... Luonnollisesti Despina Spanu, joka on digitaalisen yhteiskunnan turvallisuuden ja kyberturvallisuus kysymyksistä vastaavan pääosaston edustaja Euroopan komissiosta ja tämän lisäksi meillä on paikalla Enisasta herra Purser, joka on opera, ydinoperati, operaatioyksikön johtaja. Tämä kyberturvallisuutta koskeva säädös tullaan todennäköisesti esittelemään 23. päivä tammikuuta 2018, joten kuten jo kerroin, tulemme nyt siirtymään kuulemiseen, joka jaetaan kahteen osioon. Ja alkupuheenvuorojen jälkeen kaikilla teillä tulee olemaan mahdollisuus esittää kysymyksiä tai lausuntoja. Ensimmäinen kierros käsittelee Enisan uudistusta. Ja nyt haluaisin antaa ensimmäiselle puhujallemme herra Gerhard Schöbhuserille puheenvuoron. Hän on varapuheenjohtaja. liittovaltion tietoturvallisuusvirastossa ja hän tarttui tehtäviinsä informaatioturvallisuuden alalla – Tämän vuoden tammikuun ensimmäisenä päivänä hän on valmistunut Manstrin yliopistosta matematiikan alalta ja väitellyt matematiikassa tohtoriksi Münsterin yliopistossa ja Hagin yliopistossa 1991 hän liittyi ähm, liittovaltion äh, tietoturvallisuusvirastoon BSIhin, jossa hän on tehnyt 26 vuotta töitä. Hän on Ähm, salausteknologian, informaatioturvallisuuden toimeenpanon ja valvonnan asiantuntija. Brief introduction. The... Tämän pienen johdannon jälkeen antaisin vieraillemme puheenvuoron. Olkaa hyvä, herra Jean Schabhauser. Äh, Kiitokset äh, puheenjohtaja ja hyvät naiset ja herrat. Olen iloinen, kun voin olla joukossanne tänään ja että kutsuitte minut tänne puhumaan kyberturvallisuudesta nimenomaan vuonna, kun uusi Enisan mandaatti astui voimaan ja sen lisäksi saatiin tämä uusi sertifiointi puitteisto IKT-tuotteille. Soksa, äh, on ollut, äh, Saksa on ollut äh, mukana äh, Enissan rakentamisessa vuodesta 2004 lähtien, eli alusta alkaen tuonut oman äh, korteensa kekoon. Ja se on, äh, BSI on ollut tätä mukana tukemassa. Ja Enisahan No, on tärkeää, että meillä kaikilla on intressi siinä, että meillä on toimintakykyinen ja vahva iinissä, enissä, äh, ja joka voi toimia hyvällä tavalla. Keskeinen tehtävä Enisalla oli ja on siinä, että se toimii keskeisenä, pätevänä, toimivaltaisena äh, keskuksena EUn sisällä, kun on kysymys äh, verkko- ja tietoturvakysymyksistä. Ja se, mitä Enisan tulisi tehdä, on nimenomaan, että se antaa ohjeita ja asiantuntemusta tärkeissä verkko- ja tietoturvakysymyksissä, ja se on myös auttamassa Euroopan toimielimiä parantamaan niiden verkko- ja tietoturvakapasiteettiansa. Sen lisäksi sen tulee edistää eu laajuista yhteistyötä kaikkien eri toimijoiden kesken ja esimerkiksi hyvien käytänteiden vaihtamista. Ja johtuen kyberturvallisuudesta ja sen tilanteen muuttumisesta Enisa ei välttämättä enää ole täysin ajan tasalla. Vuonna 2017 tapahtui maailmanlaajuisia kyberturvallisuushyökkäyksiä, ja, jotka järkyttivät tavallaan turvallisuusperusta ja sen vuoksi sen täytyisi nyt asian olla poliittisesti korkealla agendalla ja sen vuoksi myös tästä aiheesta on koko ajan tullut digitalisoidussa yhteiskunnassa yhä tärkeämpää. Komission ehdotuksessa on sen vuoksi vaadittu pysyvää mandaattia Enisalle ja sitä me Saksan taholta pidämme hyvänä asiaa. Sen lisäksi me tuemme myös sitä, että parannetaan ja laajennetaan kansallisia kyberturvallisuusviranomaisia niin, että äh, kaikki voivat hyötyä Enisan resursseista. Ja erittäin tärkeää on tämä NIS-verkkoturvadirektiivi, joka astui voimaan 2016, jossa mukana on äh, esimerkiksi se SIRT-verkko, ja kun arvioimme Enissaa, niin katsomme, että tämä on erittäin positiivista varsinkin sen vuoksi, että tällä hetkellä eh, Enisa kykenee tarjoamaan jäsenvaltioille eh, hyvin tärkeitä palveluita. Eh, esimerkiksi se antaa suosituksia siitä, miten rakennetaan kansallisia sirttejä ja kuinka organisoidaan ja koordinoidaan Euroopan laajuisia kyber- tur, turva harjoituksien Cyber Europe tai sitten ähm, tällainen kuukauttinen äh, kyberturvallisuustapahtuma, jossa tavallaan sensibilisoidaan ihmisiä asioille. Ja äh, Enisan äh, toimethan tulevat nyt toimimaan pysyvän mandaatin pohjalta. Tässä ehdotuksessa on muutamia uusia tehtäväaloja viranomaisille, muun muassa se, että Enisalle tulee tämä suunniteltu EU-sertifiointupuittoisto, ja tässä nykyisessä ehdotuksessa Enisan roolia, roolissa ei huomioida tarpeellisella tavalla tätä sertifiointia tehtävää jäsenvaltioiden suuntaan, ajatellen yhteistyötä esimerkiksi teollisuuden kanssa. Se, että täytäntöön pannaan EU-sertifiointipuitteisto nykyisessä ehdotetussa muodossa, heikentäisi jäsenvaltioiden sertifiointitoimia ja sen vuoksi se myös heikentäisi turvallisuustasoa digitalisoitumisen ja nykyisten uhkakuvien lisääntymisen myötä turvallisuustasoa ei missään nimessä saa alentaa. Sen lisäksi tässä uudessa mandaattiehdotuksessa on uusi rooli Enisalle operatiivisessa yhteistyössä. Näin Enisa saisi merkittävän roolin Euroopan kyberturvallisuuskriiseissä koordinoiden c verkostossa Ja sen lisäksi tulisi myös rakentaa Enisan kapasiteettia tehdä ex post-analyysejä kyberturvallisuustapauksista. Me kansalliset kyberturvallisuusviranomaiset tuemme sitä, että kyberturvallisuuden kapasiteettia parannetaan Ensinnäkin kyberturvallisuus on osa kansallista turvallisuutta ja sen vuoksi se kuuluu myös primääristi jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin. Ja ajattelen nyt, että tässä jaetaan EU, Naton ja jäsenvaltioiden kesken näitä toimivaltuuksia. Niin tässä täytyy ottaa huomioon lähipäätösperiaate ja suhteellisuus ja sen, että Euroopan tasolle siirrettäisiin nämä toimivaltuudet, voisi johtaa siihen, että jäsenvaltioiden kansalliset ponnistelut kyberturvallisuuden parantamiseksi eh, eivät onnistuisi. Eh, omasta kokemuksesta tiedän, että eh, nimenomaan tällä alalla kansalaisten luottamus kansallisiin osaamiseen on erittäin korkea. Ja tähän liittyy nimenomaan se, että tunnetaan hyvin yksityiskohdat ja myös kohderyhmät. Sen vuoksi ottaen huomioon esimerkiksi kriittinen infrastruktuuri, jossa on tehtävä yhteistyötä esimerkiksi viranomaisten ja teollisuuden kanssa. Ja tämä on asia, jota on tehty paikallisella tasolla ja kerätty luottamusta vuosien ajan. Toisekseen tämä on myös argumentti, joka liittyy siihen, että kyberturvallisuusalalla on jo paljon toimijoita EU-tasolla, joka on operatiivisesti siis toimiva. Esimerkiksi cert tasolla meillä on CERT-EU, joka on äh, EUn toimivaltainen äh, operatiivinen palvelu, joka vastaa EU-toimielimistä ja virastoista. Tällä hetkellä CERT-EU ja CIRT-verkosto kykenevät toimimaan omalla aloillaan ja huolehtimaan siitä, että voidaan antaa tukitoimia jos on tarpeen. Mitä tulee sitten Euroopan kyberturvallisuuskriisien arviointiin, täytyy meidän huomioida myös, että ne kriisit ovat usein kansallisia kriisejä, joissa on mukana eurooppalaisia komponentteja. Eli lähipäätösperiaatetta periaatetta ei periaatteessa voida erottaa kriisin hallinnasta. Tarkoitus on, että Enisa toisi lisäarvoa tukemalla kyberturvallisuustoimenpiteitä silloin, kun jäsenvaltiot itse päättävät pyytää tätä tukea. Tällainen toimivaltuuksien kuvaus äh, kyberturvallisuuskriiseissä voisi olla asia, äh, jos sitä ei hoideta hyvällä tavalla, se heikentää kansallista kriisin hallintaa. Nimenomaan toimivat kansalliset rakenteet ja niiden kapasiteetin vahvistaminen kaikissa jäsenvaltioissa ovat perusta kaikille menestyksekkäälle Euroopan laajuiselle IT-kriisin hallinnalle. Ja erityisesti liittyen äh, salaiseen operationaaliseen informaatioon äh, niin, ja siihen, että että niitä keskitetään tätä tietoa, siihen suhtaudumme kriittisesti. Sen vuoksi meidän täytyisi pyrkiä toimivaan jäsenvaltiotasolla. Ja sitten vielä lopuksi johtopäätökseni ovat seuraavat. Tässä on laatua ja, ja toteutettavuutta ja se, että meillä on Enisa, joka tukee kansallisia rakenteita ja politiikkaa, se olisi hyvin paljon, vahvistaisi myös Enisan tehtävää. Kiitän teitä huomiostanne ja olen käytettävissä, niin mikä teille, mikäli teillä on kysymyksiä. Äh, siis paljon kiitoksia. Äh, Tämä oli erittäin mielenkiintoista. Olisitte voineet puhua useamman tunnin varmaankin tästä aiheesta, mutta meillä on nyt tässä kiirus. Kaikille puhujille on rajallinen aika. Ja sitten antaisin puheenvuoron seuraavalle puhujalle, Naton kyberturvallisuuskeskuksen johtaja is director of the NATO. Um, ähm, Rova Megre on äh, Naton äh, tietoturvallisuusyhteistyö äh, huippukeskuksen johtaja ollut tämän vuoden syyskuusta lähtien. Ennen tätä tehtävää hän oli turvallisuuspolitiikan neuvonantajana Viron presidentille vuosina 2012-2017. Hän on myöskin tehnyt töitä Naton yhteystoimiston johtajana Kievissä ja Naton Viron puolustusministeriön tukihenkilönä maan liittyessä NATOon. Hänellä on tutkinnot Lontoon King's Collegeista, Middleborough Collegeista ja Tarton yliopistosta ja hän on myöskin opiskellut John Hopkins yliopistossa, Bolognan keskuksessa ja Pariisin poliittisten valtioopin Sciences Po yliopistolla. Olkaa Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, minä olen täällä ulkopuolisen asiantuntijan ominaisuudessa. Minä työskentelee Naton kyberturvallisuus- ja kyberpuolustuskeskuksessa, joka sijaitsee Tallinnassa. Minä puhun täällä myös Viron presidentin entisenä kyberturvallisuusasiantuntijana. Naton kyber- ja ja puolustuskeskuksessa on yli 20 eri NATO-jäsenvaltiosta asiantuntijoita, jotka tekevät alan yhteistyötä. Me keskitymme tutkimukseen, koulutukseen neljällä eri kyberturvallisuuden alalla. Teknologia, strategia, operatiivinen toiminta ja lainsäädäntö. Meillä on monialainen näkemys ja asiantuntemus kyberturvallisuusasioihin. Minä kerron sisäpiirin tietoja siitä, mitä me pidämme tärkeänä kyberturvallisuuden kannalta, miten saadaan kestävyyttä luotua Eurooppaan ja ennen kaikkea jäsenvaltioihin. Toivon, että te olette peruskysymyksen kanssa yhtä mieltä, että eri kyberuhat ovat yhä moninaisempia ja niiden määrä kasvaa, ja Euroopan on oltava kestävä kyberhyökkäyksiä vastaan. Uuden mandaatin kautta Enisan roolia vahvistettaisiin kyberkriisi, turvallisuuden kyberkriisihallinnan ja kriittisten infrastruktuurien suojelun kannalta. Enisa tuo jo tällä saralla lisäarvoa, sillä vuodesta 2010 lähtien se on ollut vastuussa siitä, että se järjestää yleiseurooppalaisen harjoituksen nimeltä Cyber Europe. Nyt tästä lähtien minä puhun ensikäden kokemuksista, niin kyberkeskuksen johtajana kuin presidentin aiempana kyberturvallisuusasiantuntijana. Meillä on sitä mieltä, että koulutus ja tutkimus ovat paras keino lisätä valmiuksia ja parantaa osaamista. Kyberturvallisuusharjoitukset ovat erityisen tärkeitä. On erittäin tärkeää nostaa esiin, kuinka paljon strategisia huolia liittyy kyberturvallisuusuhkiin. Harjoitukset antavat käytännön valmiuksia vastata vastaaviin haasteisiin oikeassa elämässä. NATO, Naton alaisuudessa me tuemme kyberkoalitio harjoituksia ja myös Lockshield-harjoituksia. Tämä on maailman äh, laajemittaisin ja monimutkaisin kyberturvallisuusharjoitus. Sitä on järjestetty vuodesta 2010 lähtien ja siellä koulutetaan teknisiä asiantuntijoita, oikeus- ja media vastaavia, jotka siis vastaavat kansallisesta kyberturvallisuudesta. Tämä harjoitus on antanut selkeää ja konkreettista lisäarvoa. Tavoitteena on kouluttaa niin sotilaita ja siviilejä keskinäisistä riippuvuussuhteista ja autamme heitä tekemään yhteistyötä. Meidän strategia perustuu siihen, että kuinka yksittäisen valtion tulisi vastata kyberhyökkäykseen ja kuinka tehdä päätöksiä oikeudellisesta ja diplomaattisesta näkökulmasta. Tavoitteena on painostaa tiimejä ja testata heitä kokonaisvaltaisella kyberhyökkäyksellä, jota he toivottavasti eivät koskaan joudu kohtaamaan. Koulutusryhmien on vastattava seuraavanlaisiin haasteisiin. Kuinka raportoida ö, teknisistä haasteista inhimillisesti luettavalla tavalla. Tässä on siis laadittava kertomuksia siitä, mitä tapahtuu. Se on asia, jota tekniset ö, asiantuntijat voisivat lähettää managerille, yritysjohtajalle tai ministeriön edustajalle. Tämä on pitkään ollut ongelma kyberturvallisuusyhteisössä. Lisäksi ryhmien on vastattava oikeudellisiin kysymyksiin. Oikeudellinen kokonaiskuva liittyen hakkerointiin ja kybersodankäyntiin on varsin epäselvää. Jotta kyberhyökkäys vastaa aseellista hyökkäystä, niin sitä on on katsottava, kuinka suuri hyökkäys on kyseessä. Mikäli yhteen yritykseen hyökätään, niin sitä ei pidetä sotatoimena. Mutta mikäli ilman torjuntaa, patteristossa laukaistaan ohjuksia, niin sitä voitaisiin pitää sodan käyntinä. Mediaulottuvuus on myös tärkeässä roolissa. Ryhmien on kyettävä kertomaan toiminnastaan ja esittämään näkemyksiään selkeästi. Yhteenvetona, mikä on näiden harjoitusten lisäarvo? Me olemme sitä mieltä, että laajamittaiset harjoitukset, Naton harjoitukset Lockshield mukaan lukien antavat erittäin hyvää koulutusta nopeasti kehittyviin kyberkonfliktitilanteisiin. Ja tässä eri tiimit pääsevät työskentelemään ryhmänä. Mitä menestystä olemme saavuttaneet. Tärkeää on se, että löy- nähdään suurempi kuva eikä jäädä tarkkailemaan yksityiskohtia. On tärkeää, että oma puolustusstrategia on muokattavissa lennosta. Lock Shieldsin kohdalla onnistunut harjoitus voi auttaa estämään seuraavan hyökkäyksen, koska tähän on harjoiteltu ja valmisteltu. Virossa on korkea kyberturvallisuusasiantuntemus myös ensikäden kokemusten kautta. Nimittäin 2007 maa kärsi merkittävästä kyberhyökkäyksistä ja se laukaisi ensimmäiset julkiset keskustelut siitä, mitä kyberhyökkäykset saattaisivat aiheuttaa julkiselle turvallisuudelle. Otimme tästä opiksi sillä tavoin, että kyberturvallisuutta on parannettava eri sidosryhmien yhteistyön välillä – sotilashenkilöt, yritykset ja val- valtiot ja yksilöt ovat kaikki mukana kokonaiskuvassa. Valtioiden tehtävä on löytää ratkaisuja, mutta myös EUlla ja NATOlla on tärkeä tukirooli. 2007 vuoden ongelmista selvittiin yhteistyöllä. Yksityinen, julkinen sektori ja sen kyberturvallisuusasiantuntijat löivät viisaat päänsä yhteen ja löysivät sopivan ratkaisun. Me pyrimme edesauttamaan jäsenvaltioiden yhteistyötä ja sitä, että he oppivat toistensa kyberturvallisuusosaamisesta. Yleiseurooppalainen kyberturvallisuusharjoitus ei ole mahdoton tehtävä, vaan se on tärkeää ja on erityisen tärkeää, että lisätään jäsenvaltioiden kestävyyttä. Kiitos. Paljon kiitoksia. Nyt sääntöjen mukaisesti haluaisin ehdottaa kaikille ryhmille ja niiden varjoesittelijöille, että varjoesittelijät käyttävät kahden minuutin puheenvuoron. Tämän jälkeen kaikki kiinnostuneet jäsenet voivat käyttää minuutin puheenvuoron ja asiantuntijat tämän jälkeen vastaavat kysymyksiin. Jälleen kerran molemmat asiantuntijat saavat viisi minuuttia. Herra Purser Enisasta, kaksi minuuttia komission, Despinas Panu, kolme minuuttia. Nämä olivat siis aikarajat. Angelika Niebler, EPP, olkaa hyvä. No, no, Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset meidän asiantuntijoillemme siitä, että he ovat täällä tänään ja antavat meille osaamisensa ja tietämyksensä käyttöön. Ihan lyhykäisesti, mitä tulee kyberturvallisuuteen, minusta Euroopalla pitäisi olla suurempi rooli siinä ja minulle meppinä suuri kysymys on siinä, miten me selviämme eh, internetin suhteen kaikki palvelut, kaikki tuotteet, verkkorakenteet, miten me luomme turvallisuutta meidän kansalaisillemme, yrityksille ja teollisuudelle, hallinnoille ja demokraattisille rakenteille uskoisin, että tämä nykyinen ehdotus on hyvä ehdoton ehdotus. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että Ennissaa pitää vahvistaa taloudellisesti ja henkilökunnan äh, kannalta. On tärkeää, että tämä mandaatti on äh, tavoitesuuntautuva ja että Enisa saa äh, pysyvän statuksen, kuten muutkin virastot. Mitä tulee tähän sertifiointiin, siinä me palaamme tämän kuulemisen loppuosassa uudelleen teitte mielenkiintoisen ehdotuksen. Minulla ei nyt ole oikein minkäänlaista lopullista näkemystä siitä, miten jäsenvaltioiden toimet äh, ja Euroopan tason toimet äh, saataisiin lähennettyä ja yhdistettyä. Mutta kuitenkin vielä yksi kysymys. Schaffhauser äh, te kerroitte, mitä Saksassa toimitaan ja miten hyvin BSI toimii, ja se on totta. Mutta meillä on 27 muuta Euroopan unionin maata, josta minä en tiedä mitään, joten kysyisinkin arviotanne, uskotteko te, että jos me annamme enemmän tehtäviä Enisalle, että me emme silloin äh, jotenkin voisi myös tukea hyvällä tavalla jäsen, muiden jäsenvaltioiden tilannetta, ja että se ei näin olisi, niin se on mielestäni aika kyynistä. Eli jos meillä Saksassa äh, on hyvät, äh, hyvä tilanne, niin enemmän me voi ajatella sillä tavalla, etteikö muualle Eurooppaan tarvittaisi vahvempia rakenteita. Joten jos haluaa käyttää sisämarkkinoita ja taata turvallisuutta, niin silloin meidän täytyy vahvemmin sopia asioista keskenämme Euroopan tasolla. Sertifiointiin palaan vielä myöhemmin, mutta on erittäin tärkeää, että tunnustaa, että kyberturvallisuus voisi olla meille suuri kilpailuvaltti Euroopan taholla. Kiitos. Paljon kiitoksia edustaja Niebler. SND-ryhmän puolesta varjoesittelijä. Grumbeschef, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kuuntelin hyvin tarkkaan sitä, mitä vieramme Schaffer sanoi erityisesti aivan lopuksi. Hän totesi, että meidän ei pitäisi ehkäpä liikaa asettaa toivoa Euroopan kyberturvallisuusvirastoon. Tämähän on mielenkiintoista, jotta meillä olisi vahva eurooppalainen kyberturvallisuuden alan virasto, meidän pitäisi päästä yli kansallisista kuiluista ja eri palveluiden eroista, jotka tulevat kansallisella tasolla myöskin esiin. Oletteko sitä mieltä, herra Schaffhauser, että kansallisten virastojen pitäisi säilyttää toimivaltaansa ja mitä toimivaltaa pitäisi olla tai voitaisiin siirtää eurooppalaiselle virastolle? Jotta meillä olisi tehokas virasto, tällä virastolla pitäisi olla hyvin laajat toimivallat eikä vain jonkinlainen kvasi viraston rooli, joka vastaa kyberturvallisuudesta, mutta vain tiedottaa muille toimijoille. Tämähän tarkoittaisi sitä, että virastolla ei olisi mitään valtaa toimia, se vain välittäisi muille tietoa. Ja sitten ähm, ruoan Mengro, paljon kiitoksia siitä, että esittelit meille sen, mitä NATO tekee tällä hetkellä. On itse asiassa erittäin hienoa, että konkreettista työtä on käynnissä. Kysymykseni koskee koordinointia eri toimielinten välillä. Uskotteko te, että teidän osastonne itse asiassa, kun kyseessä on keskus, voiko teidän keskuksenne tehdä Enisan kanssa mielestänne yhteistyötä? Nythän olisi paljon lisää tehtävänä tiedon vaihdon alalla eri alueilla. Jälleen kerran meillä on tällaisia egoon liittyviä kysymyksiä kansallisella tasolla. Eri virastot tekevät alalla töitä ja kaikki tämä johtaa sellaisen viestintään, joka ei ole sillä tasolla, jolle me haluaisimme. Me haluaisimme yhteistä toimintaa, mutta haluaisimme myöskin tietää, mitä yhteinen toiminta tulevaisuudessa voisi olla. Tak, děkuji. Vala. <laughs> Thank you very much. Paljon kiitoksia. Kolmas puheenvuoron käyttäjä ECRn edustaja Edustaja Doshovski, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenvuorosta. Haluaisin yhtyä kollegojen näkemykseen, jotka ylistivät tätä kyberturvallisuuskuulemista. IT-järjestelmät laajenevat alati ja infrastruktuuri on yhä riippuvaisempi tietoteknologiasta ja tämä riippuvuus on ikään kuin Seirenin kutsu eri kyberhyökkäyksille, joten meidän olisi tehtävä voitavamme, että voimme lisätä näiden järjestelmien kestävyyttä. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen Shop Userille. Olen niin ikään sitä mieltä, että Enisa olisi vahvistettava. Näkisin kuitenkin mieluummin, että toimisi korkealla tasolla toimivan koordinaattorin roolissa. Nimittäin minun olisi erittäin vaikea nähdä, että EU-tasolla olisi suuri asiantuntijaryhmä, jotka pystyisivät vastaamaan kaikesta. Tämä varmastikin katoaisi, koska usein nämä sortuvat oman painonsa alla, nämä tämän tyyppiset rakenteet. Olisi hyvä, että voitaisiin käyttää hyväksi kansallisia toimijoita. Olisi hyvä vahvistaa asiantuntijaverkostoja, mukaan lukien yksityiset toimijat. Tämä olisi minun vetomukseni. Miten näette, voisiko tällainen malli toimia ja miten yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä voitaisiin parantaa. Useinhan tämän tyyppisten palveluiden kohdalla ei näitä tietoja mieluusti jaeta. Seuraava kysymys. Kuinka yhteistyö eri EUn olemassa olevien virastojen välillä toimii JSA, JRC ja Europol – kuinka nämä tekevät yhteistyötä, koska näillähän on paljon toimivaltaa myös tällä osa-alueella. Well, instead of, uh... Paljon kiitoksia. Pavel Telitskan sijaan. Ja tähän me olemme melkoisen tyytyväisiä. Kaija Kalas on paikalla. Sanoisin, että aivan tiedonkin puolesta hän on parempi henkilö. Olkaa hyvä. Uh, Paljon kiitoksia. Minä kuuntelin hyvin tarkkaan. Paljon kiitoksia tästä. Herra Shabhuserin esityksestä minulle jäi mieleen se, että jäsenmailla on ja pitäisi olla toimivalta alalla, sillä IT-järjestelmiä hallinnevat jäsenmaat ja työn tulisi pysyä sillä tasolla – Mägre puhui tässä kysymyksistä, jotka liittyvät suurempaan kuvaan ja itse asiassa näiden ongelmien vastustamisen yhdessä. Minulla on ähm, nyt kysymys. Jos äh, me ehdotamme, että me tekisimme enemmän asioita virastotasolla, missä tämä suurempi kuva toteutuu, jos kaikki jäsenmaat taistelevat omasta puolestaan? Me tiedämme, että, ja tämän aikaisempikin puhuja toi esiin, me tiedämme, että jäsenmaat ovat hyvin haluttomia jakamaan tietoa, ja samaan aikaan aivan yksinkertaisesti todettuna me tiedämme, että nämä pahikset verkossa tietoa kuitenkin jakavat. Me emme niin tee. Ja nyt jos joku on tullut hyökkäyksen kohteeksi, jokin toinen maa saattaisi välttyä kyberhyökkäykseltä, jos ottaisi oppia siitä, mitä on tapahtunut muissa maissa tai jossakin muussa yrityksessä, joka toimii tietyssä maassa. Minun kysymykseni onkin, jos me Euroopan unionin tason lähestymistapaa vastustamme tätä virastoajatusta. Kuinka te saisitte jäsenmaat toimimaan yhdessä niin, että saisimme parhaita mahdollisia tuloksia? Kiitos. Paljon kiitoksia. Vihreiltä, vihreästä ryhmästä ei ole ketään esittämässä kysymyksiä. ENF, Kristel Levaslier, olkaa hyvä. Pardon. Puheenjohtaja korjaa Le Chevalier. Olkaa hyvä. No, no, je n'ai pas de, je n'ai pas de questions, j'observe, j'écoute. Ei minulla ole kysymyksiä, kuuntelen ja tarkkailen. Uh, so... Kiitoksia. Siispä me nyt äh, aloitamme toisen kierroksen SND-ryhmän puolesta. Hyvä Kaili, olkaa hyvä. Thank you very much for being... Kiitos äh, että olitte niin tarkka, selkeä tästä uudesta mandaatista. On tärkeää, että me yhdessä taistelemme kyberuhkia vastaan EU:ssa. Te puhutte myös sertifioinnista, joka osoittaa, että me voimme parantaa luottamusta tuotteisiin ja palveluihin. Muutama asia. Voisitteko te selventää hieman tilanteessa, jossa meillä olisi suuri kyberhyökkäys EUn tasolla. Miten tämä tapahtuu ja miten Enisa kykenee tekemään sen, mitä tarvitaan, se operationaalinen rooli, jota, josta te puhuitte, ja miten se koordinoi ja kantaa tämän operationaalisen roolinsa. Kysyisin myös, voimmeko tukea esimerkiksi digitaalisten taitojen opettamista vaikkapa kouluissa niin, että meillä olisimme paremmin suojeltuja tällaisia hyökkäyksiä vastaan. Nämä ovat uuden teknologian uudet haasteet, jotka eivät liity ainoastaan kyberpuolustukseen ja tietosuojaa vaan se liittyy myös robotiikkaan ja keinoälyyn. Pitäisikö Enisan roolia laajentaa myös tähän suuntaan, koska tässä on niin paljon haasteita. Enkä tiedä, voidaanko tätä jättää jäsenvaltioiden käsiin, koska internetillä ei ole rajoja. Haasteet ovat yleiset ja yhteiset, joten tähän pitäisi myös sillä tavalla vastata. Ja miten te näette yhteistyön sitten muiden virastojen kanssa? Siinäpä, kiitos. Well, thank you very much. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi Puheenvuoron saa edustaja Moody. Eikö? Hän ei haluakaan puheenvuoroa. Hyvä. Edustaja Sorinjo, ei myöskään. Tämähän on hienoa. Kaikki kysymykset oli jo esitetty. Nyt onkin aika edustaja Schabhausenin ja äh, Mengren vasta kaikkiin näihin kysymyksiin. Ja haluaisin tässä yhteydessä vain lisätä, että tilanne on hyvin äh, arkaluontoinen. Kyseessä ei ole vain tämä nimenomainen ala, kyseessä on myöskin sähkö alla muut palvelut. Äh, kyseessä on myöskin se, että me suojelemme palveluja ja niihin liittyvää dataa. Jäsenmaiden vastuu on ensiarvoisen tärkeää kansalaisillemme, mutta meidän tulisi pohtia, kuinka esimerkiksi Enisan kautta voimme paremmin koordinoida näitä toimia. Uskoakseni on myös hyvin perusteltua haluta, että jokaisessa maassa on tarvittava pätevyys näitä hyökkäyksiä varten. Mm, kuten esimerkiksi NATO, johon viittasitte. Tässähän armeija on yksi osa tilannetta, mutta kansalaiset haluaisivat, että kyberturvallisuus ähm, yleisesti hoidettaisiin. Armeijahan on hyvin pieni osio tätä. Tämä liittyy energiaturvallisuuteen, liikenteeseen ja niin edespäin. Olkaa päivä. Ich versuche sehr kurz die Fragen zu beantworten. Vastaan ihan lyhykäisesti näihin näin kysymyksiin. Tämä ensimmäinen puheenvuoro, miten BSI voisi tukea sitä, että, tai siis meidän mielestä on tärkeää, että BSI tukee Enisan pysyvää mandaattia ja miten sitten Eurooppa on muuten järjestäytynyt ja voiko Enisa tukea rakenteita minä olen sitä mieltä, että monissa jäsenvaltioissa tarvitaan vielä kehitystä ja jos tämä, nämä tehtävät ovat, minusta nämä tehtävät ovat jäsenvaltioorientoituja tehtäviä ja Ennisellä on enemmänkin tällainen neuvoantava rooli jäsenvaltioissa ja se auttaakin usein. Perustelen sen toisen kysymyksen yhteydessä. Sitten kysymys näistä, tästä vahvasta egoismista jäsenvaltioissa. En minä näe Enissaa kilpailijana, vaan näen sen täydentäjänä turvallisuusrakenteissa Saksassa. Jäsenvaltioilla on erittäin vahva rooli ihan klassisen kriisiprosessien vuoksi koska voimaloita valvotaan kansallisesti ja kyberhyökkäys korreloituu automaattisesti kansallisille valvontaviranomaisille, joten siltä osin jäsenvaltioiden vahva osallistuminen on välttämätöntä. Ja koordinoinnille kansainvälisellä tasolla on tehtävä vielä paljon, mutta kriisien hallinnassa koska äh, on tällainen huhu, että olisi kybermaailma ja analoginen maailma. Ei ole kuin yksi maailma, eli yhä digitalisoituneempi maailma. Ja sen vuoksi näitä menettelyitä ei voida pitää erillään. Mikä rooli Enisalla tulisi sitten olla? Minusta on erittäin tärkeää, että se tarjoaa informaatio, rakentaa kapasiteettia, prosenttia. Ja tällaiset harjoitukset, kuten kollega Maikre täällä kertoi, se on keskeinen haaste ja edellytys, että voidaan kestää menestyksekkäästi näissä kriiseissä. Täytyy tuntea rakenteittensa heikoimmat kohdat myös. Kysymys yhteistyöstä viranomaisten ja Europolin kanssa no, jos on kyberrikollisuutta, joka äh, olisi sellainen rajat ylittävä rikollisuus, äh, joka kuuluisi sitten Europolille, niin en minä tässä näisi tarvetta kansalliselle toimille. Siis onhan se tärkeää, että Europol saa informaatiota ja reagoi ja myös välittää sen Enisalle. Kaiken kaikkiaan olen tässä aika vaatimaton. 36 vuotta turvallisuus ja kyberturvallisuutta äh, vaientaa NAS-direktiivi, joka hyväksyttiin vuosi sitten, se pitäisi johdonmukaisesti täytäntöönpanna ja huomioida esimerkiksi kapasiteetin parantamisen. Ja se, että olisi toimintarakenteet, jotka mahdollistaisivat parempaa koordinoitua Euroopassa ja nimenomaan siinä, Enisalla on tärkeä rooli. Sertifioinnista olen myös sitä mieltä, että me tarvitsemme eurooppalaisen sertifiointipuitteiston, mutta miten sitten olemassa olevat äh, rakenteet saadaan kehitettyä siihen suuntaan, koska mielestäni emme tarvitse uusia rakenteita. on no, vielä yksi kysymys, johon en vastannut nimittäin, että miten Enisa, robotiikka, algoritmi maailmassa pärjää. Voiko se lähteä mukaan algoritmeihin? No en tiedä vielä. Me mietimme vielä, miten tämä rakennetaan joko kansallisesti tai Euroopan tasolla. Todennäköisesti yhdessä, koska algoritmien valta tulee, voima tulee iskemään kaikkiin. Sie haben auch fünf Minuten. Kiitos ja pitäydytte viidessä minuutissa. Fantastista. So, uh, the floor is for Madame Menger. Ja sitten Rova Maikre. Thank you. Um, there was a... Äh, paljon kiitoksia. Tässä esitettiin kysymyksiä liittyen äh, ratkaisevan tärkeään infrastruktuuriin. Todellakin äh, ratkaisevan tärkeä infrastruktuuri on hyvin tärkeässä roolissa talouden vakaudessa ja myöskin sekä NATO että Euroopan unionin jäsenmaiden turvallisuudessa aivan selvästi sekä sotilas- että siviilipuolella kyberturvallisuuskysymyksissä tämä ymmärretään. Infrastruktuuri on selvä kyberhyökkäysten kohde. Mistä sitten olemme huolissamme? Olemme huolissamme energiaverkosta, ilmailu, kontrollijärjestelmistä, sairaaloista, pankeista, talousmarkkinoista, kaikista järjestelmistä, jotka ovat hauraita hyökkäyksille. Ja tässä yhteydessä olisi helppo vetää kriittisen tärkeän kansallisen infrastruktuurin ja sotilaisen infrastruktuurin välille yhtäläisyysmerkit, mutta ähm, luonnollisesti me tarvitsemme tässä selvää yhteistyötä näiden alojen välillä. Kyseessä on se, että näemme suoran kuvan kansallisella tasolla ja se, kannatanko vastuu kansallisella tasolla, ovat asioita, jotka liittyvät mielestäni yhteen parhaalla tavalla ne voivat liittyä yhteen näiden hyvin käytännönläheisten toimien kautta sellaisten, joita ähm, jokin taho tukee ja organisoi, mutta joihin jokainen jäsenmaa voi liittyä lisäten äh, sellaisia ulottuvuuksia mukaan, jotka ovat äh, kunkin maan mielestä tärkeitä ja näin ne voivat aktiivisesti osallistua ja sitten myöskin jakaa toimien kautta saatua oppia ja toimeenpanna näitä oppeja kansallisella tasolla. Tässä yhteydessä on ratkaisevan tärkeää käyttää skenaarioita, jotka kumpuavat todellisesta elämästä niin, että maissa ei ole sellainen tunne, että pelataan jonkinlaisella abstrakteilla kuvitelmilla – vaan että käytetään samankaltaisia operatiivisia järjestelmiä, joita tosielämässäkin käytetään. Näissä yhteydessä vasta todellisia taitoja ja todellista kapasiteettia testataan. Ja yhteenvetona sanoisin pari asiaa. Mitään taikasauvaa ei ole olemassa, mutta aivan selvästi sekä Euroopan unionin että Naton kriisinhallinta mekanismeissa kyberalalla – pyritään tunnistamaan mahdollisuuksia parantaa yhteistyötä, ja tämä on jotakin, missä voisimme parantaa sekä Euroopan unionissa että Natossa tietoisuutta kyberuhista. Me emme aloita tätä työtä tyhjältä pöydältä, sillä hyvin paljon on jo käynnissä. Meidän pitäisi pohjata oma kartoituksemme siihen kokemukseen, jota on sai, saatu aikaisemmista hankkeista, joita mainitsin Euroopan unionin ja Naton väliset hankkeet, esimerkiksi EU Cyber, joka on ensimmäistä kertaa tänä vuonna puolustusministerien yhteistyötä. Tämän lisäksi PACE-niminen Naton kriisinhallinta hanke, joka nimenomaan tänä vuonna keskittyy kyberhyökkäyksiin. Ja näiden lisäksi Cyber Europe, jota Enisa on joka toinen vuosi järjestänyt tähän mennessä. Meidän täytyy siis kartoittaa eh, kyberturvallisuuden ja puolustuksen alalla tarpeita näistä harjoituksista saadun kokemuksen pohjalle niin, että Euroopan unionin ja NATO voisivat paremmin tehdä yhteistyötä. Toisekseen olisi tarpeen tunnistaa kyber turvallisuuskoulutustarpeita. Ne koskettavat sekä Euroopan unionia että NATOa. Vuoden 2018 ensimmäisestä tammikuuta me tartumme kyberturvallisuuskoulutusmahdollisuuksiin, jotta voisimme tunnistaa mahdollisuuksia koulutustarpeen yhteistyössä. Me olemme jo valmiita jakamaan parasta kokemustamme eurooppalaisten virastojen kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia. I think the only question uh, which has not... Uskoakseni ainut vastaus, uh, jota ei saatu. Ainut kysymys koski Euroopan unionin virastojen lähempää yhteistyötä ja sitä, voisiko tähän nyt vastata esimerkiksi operatiivisen yksikön johtaja Steve Pausa? Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä good afternoon everybody and thank Hyvää iltapäivää kaikille ja kiitos kutsusta. Muutaman johdantopuheenvuoron. Johdantopuheenvuoron sananen. Me kiitämme tästä paketista. Tämä on erittäin kunnianhimoinen, mutta tämä on myös erittäin tarpeellinen ja oikea-aikainen ehdotus. Te, jotka seuraatte kaikkia miten, seuraat kaikki, jotka seuraavat, miten tämä tilanne kehittyy, niin olet varmasti sitä mieltä, että nyt on toimittava. Kiitämme paketista, kiitämme mandaatista ja kiitämme myös näistä resursseista, jotka ovat tarpeen, jotta voimme myös toimia vakaasti. Lisäksi meidän on hyödynnettävä tätä jo saavutettua koskien haavoittuvia ja tärkeitä infrastruktuureja. Jo nyt tapahtuu erittäin paljon. Minä olen mukana EC3 johtokunnassa. Me jaamme tietoja hyvin dynaamisesti, aivan jatkuvasti. Ja lisäksi meillä on Ennissä Europolla EC3-kokous. Cesar-yhteisö pyydetään mukaan silloin ja jaamme Euroopan unionin virastojen toimesta tietoja. Tässä voidaan mennä toki pidemmälle. Me kiitämme ajatusta siitä, että jaetaan tietoja ja tehdään yhteistyötä CDC Oin kanssa, ja minä olen sitä mieltä, että tämä on erittäin hyvä keino rakentaa meidän kokemuksen pohjalta järkevää politiikkaa tulevaisuudessa. Ja tämä on mielestäni tärkeässä roolissa. Haluaisin nyt sanoa muutaman sanan. Enisa on, on aina ollut ja tulee aina olemaan yhteistyövirasto. Kaikki mitä me teemme, me olemme Mm, moderaattori, me olemme katalyytti, joten me toimittamme ja toimimme yhteisen hyväksi laajemmassa mittakaavassa. Tämä on erittäin paljon. Me pystymme lähestymään asioita riittävän laajasti. Minulla on 50 hengin, henkilön tiimi. Mikäli asiantuntijat jaetaan kaikille EU-jäsenvaltioille, niin silloin voidaan muuttaa asioita. Me teemme yhteistyötä käsikädessä EUn kanssa ja näin toimiessamme todellakin pystymme muuttamaan lopputulemaa ja näemme, että me todellakin kannamme kortemme kekoon. Meillä ei ole minkäännäköistä aikomusta muuttaa yhteistyötä, me vaan aiomme lisätä yhteistyötä entisestään. Very much and uh, just Hienoa, paljon kiitoksia. Ja vielä yksi yksinkertainen kysymys, johon ei vielä vastattu. Nimittäin yhteistyön tila 28 Euroopan unionin jäsenmaan välillä. Espinja ehm, Spano toivottavasti eh, te eh, digitaalisen yhteiskunnan eh, luottamuksen ja kyberturvallisuuden vastaavana voitte tästä, tähän vastaan. Olkaa hyvä. Kiitokset, kiitokset, että olette kutsuneet komission tähän hyvin tärkeään kokoukseen. Me olemme tyytyväisiä siitä, että voimme kertoa teille hieman selvennyksiä suoraan niihin asioihin, joita täällä tehtiin, eh, huomautettiin. Tämä ehdotettu mandaatti rakentui hyvin yksinkertaiselle perustalle. Ensinnäkin se työ, jota Enisa jo tekee, johon liittyy kapasiteetin rakentaminen, parhaiden käytänteiden jakaminen, kuten jotkut täällä mainitsivat. Sitten se rakentuu tälle verkko- ja informaatiodirektiiville, kyberturvallisuuslainsäädännölle. On tärkeää viitata siihen, kun käsittelemme kysymystä jäsenvaltioiden ja viraston välisistä eroista, koska NIS, verkko- ja tietoturva, kehitti tällaisia C-SIRT-verkkoja jäsenvaltioihin jossa Enisalla on tärkeä rooli, koska se tavallaan toimii sihteeristönä tälle verkostolle. Eli se on jo määritelty edellisellä lainsäädäntökaudella, kun vahvistettiin kyberturvallisuutta ja kestävyyttä. Ja nyt tämä verkko on siis käynnistänyt työnsä, joten sitä pidetään nyt jo koordinaation ja informaation jakamisen toteuttajana jäsenvaltioiden kesken. Tärkeää on määritellä viraston tehtävät yksityiskohtaisesti. Tämä on pieni virasto ja sillä on hyvin spesifinen rooli jotta se kykenee hoitamaan tehtävänsä. Ja tämä operationaalinen yhteistyö, tämä C-SIRT-toimijoiden verkko, jossa mietitään, miten voidaan parantaa jäsenvaltioiden kykyä äh, ennaltaehkäistä ja vastustaa tällaisia kyberturvallisuusuhkia. Joten siis tässä ei ole kysymys siitä, että mitenkään äh, korvattaisiin jäsenvaltioiden äh, turvallisuustoimia. Ei, vaan kysymys on siitä, että jäsenvaltiot pyytävät tukea mahdollisimman suuressa hyökkäyksessä ja se myös analysoi tällaisia haavoittuvia kohtia. Eli kaikki tämä kapasiteetin rakentaminen, jota on rakennettu vuosien ajan Euroopan unionin jäsenvaltioissa, saa tukea. Eli ei ole kysymys siitä, että tässä lähdettäisiin korvaamaan kansallisten turvallisuusvirastojen mandaattia. Päinvastoin se on täydentämässä, tukemassa ja auttamassa pyydettäessä tai tarvittaessa. Ja sen lisäksi se pyrkii myös rakentamaan kapasiteettia kaikille jäsenvaltioille. Kun tule, mitä tulee sertifiointiin, syy miksi me ehdotimme ENISA-säädöstä johtuu siitä, että tämä on hyvin tyypillinen itsenäisen eurooppalaisen viraston tehtävä. Tämä on siis riippumaton virasto, jolla on tarvittava asiantuntemus ja Enisa on jo työskennellyt sertifioinnin parissa ja pilvipalveluiden parissa, joten se rakentuu asiantuntemukselle, jota sillä jo on. Eikä tämä vähennä jäsenvaltioiden roolia. Eli Enisa on vastuussa siitä, että se tavallaan arvioi näitä eurooppalaisia ohjelmia, joita ehdottavat komissio ja jäsenvaltiot. Ja jäsenvaltiota on aina kuultava ja jäsenvaltiot sitten äänestävät eurooppalaisten sertifiointikaavojen puolesta tai vastaan. Tässä ehdotuksessa me määrittelemme rakenteellista yhteistyötä, jota Enisan on tehtävä myös muiden virastojen kanssa niin, että voidaan välttää päällekkäisyyttä. Ja tässä suunnitelmassa, jota me esitämme jäsenvaltioille, mikäli sattuu suuren mittaluokan tapahtumia, turvallisuusuhkatapahtumia. Eli 2018 tämä tullaan täytäntöönpanemaan. panemaan ja me olemme ehdottaneet, että, että, että vuosittain olisi ää, äh, tällaisia tapaamisia, joissa käytäisiin lävitse tärkeimmät asiat. Kiitos. Very much. I think you, uh, pass... Paljon kiitoksia uskoakseni. Te siirryttekin jo tuohon osioon kaksi vastatessanne kysymyksiin. Sehän on hyvä askel eteenpäin, joten menkäämpe nyt tuohon samaan suuntaan. Haluaisin nyt esitellä kyberturvallisuusjärjestelmiä koskevan paneelin. Tämä on toinen kuulemisemme osa. Ja ensimmäinen puhuja on Gabriele Fagioli, Klusitin italialaisen tietoturva järjestön edustaja. Hän on toiminut aikanaan Italian tietoturvallisuus viraston edustajana ja hän on myöskin Milanon polyteknisen yliopiston turvallisuus- ja tietoturva johtajana, tieteellisenä johtajana toiminut ja hän on toiminut Partners for Innovation SRL, joka on Digital 360 yritys joka on listattu Italian pörssiin, ja hän on muiden asioiden lisäksi tietoturva-asioissa asiantuntija. Kyseessä on siis kyberturvallisuussertifikaattien myöntäminen. Teillä on nyt kahdeksan minuuttia. Olkaa hyvä, voitte hienot ajatuksenne esitellä. Everyone, I'm Gabriele Fagioli. Paljon kiitoksia ja tervetuloa kaikille. Olen Gabriele Fagioli. Minä edustan Clusitia, joka on italialainen tietoturva toimia. Klusit on kaikkein tärkein italialainen järjestö, joka pyrkii ähm, puolustamaan yritysten, julkishallinnon ja kansalaisten tietoturvaa. Ja tämän lisäksi minä olen tieteellinen johtaja ähm, Observatorio Politecnico niin Milanossa. Me tarkastelemme niitä mahdollisuuksia ja vaaroja, joita äh, tietoturvallisuus tuottaa julkishallinnolle, yrityksille ja kansalaisille. Ennen kuin menemme uuteen säädökseen, haluaisin sanoa, että säätelypuitteisto voi auttaa tukemaan innovaatiota ja kilpailukykyä ja turvallisempaa kyberavaruutta. Kyberturvallisuussertifiointi perustuu kahteen periaatteeseen. Meillä täytyy olla ensinnäkin tilanne, jossa hyödykkeiden ja palvelujen tarjoajat hyväksyvät tämän järjestelmän. Toisekseen meidän täytyy tunnustaa järjestelmän tuottama hyöty. Kyberturvallisuussertifiointijärjestelmän tarkoituksena on palvella kysyntää ja korottaa kyberturvallisuustasoa kaiken kaikkiaan korkeammaksi. Hiljattain Euroopan unionin lainsäädännössä nämä tavoitteet on määritelty riskien torjunnan eikä vain takuiden periaatteella, vaikka turvallisuus on yksi niitä seikkoja, jotka vaikuttavat todellakin arvoon palvelujen ja hyödykkeiden osalta. Jos Euroopassa maksettaisiin enemmän turvallisuudesta, näiden, nämä palvelut olisivat houkuttelevampia, erityisesti mitä tulee korkean arvon markkinoihin. Tämä myöskin parantaisi sekä kansalaisten turvallisuutta että yrityksiä. Siksi ähm, näitä kysymyksiä tulee sekä globaalisesti että Euroopan unionin tasolla käsitellä. Äh, järjestelmän uudistuminen auttaisi selkeästi yhdessä uuden äh, teknologian myötä. Tämä vaatii suuria resursseja ja suurempia innovaatioinvestointeja. Äh, tässä ehdotuksessa Ähm, säätelyn osalta meillä on monia elementtejä, jotka pyrkivät siihen, ettei kyberturvallisuussertifiointijärjestelmä Euroopan unionissa sirpaloidu. Ehdotuksessa on kattava puitteisto Euroopan unionin kyberturvallisuussertifikaatiojärjestelmän organisoimiseksi ja voimme todeta, että tässä yhteydessä erilaiset palvelut ja hyödykkeet pitäisi määritellä. Kaikki tiedämme, että sertifiointi on virallinen arviointi hyödykkeiden ja palvelujen osalta. Tämän suorittaa riippumaton toimija tiettyjen kriteerien mukaan ja näistä syistä kyseessä on avain toimi kyberturvallisuuden alalla. Kuitenkin nykyisin tilanne on sellainen, että Euroopan unionin kyberturvallisuussertifiointijärjestelmät ovat palveluiden hyödykkeiden osalta pirstaloituneet. Ne ovat ähm, kalliita ja ne ovat yrityksille taloudellinen taakka, kun nämä toimivat eri jäsenmaissa. Itse asiassa tämän Ehdotuksen tarkoituksena on tarjota kansalaisille ja yrityksille monia eri hyötyjä. Meidän mielestämme olisi melkoisen perusteltua hyväksyä erilainen lähestymistapa pohjaten riskianalyysiin eri ISO, esimerkiksi 27001 2003 ISO standardin mukaan, vaikkapa lämmityskattilan yhteys, suoja on hyvin erilainen tilanne, olipa sitten tämä lämmityskattila kodissa tai sairaassa, mutta tärkeää on ymmärtää, että vaaroja on olemassa, eikä vain keskittyä turvallisuus kysymyksiin muuten. Ähm, kun tarkastelimme tämän ehdotuksen muotoilua, Enisalta on viety takaa jonkin verran pois. Esimerkiksi äh, loppukäyttäjien, kuten pankkiviranomainen EBA tai EBF osalta, ja tässä pyritään kattamaan erilaisia erilaisten käyttäjäkategorioiden eri äh, riskejä. Tässä voimme tarkastella sitä, kuinka ennen voi käyttää olemassa olevan standardin pohjalla eri mahdollisia ratkaisuja Euroopan unionin tasolla. Tämän lisäksi meillä on myöskin riskianalyysiä, jota voidaan luottaa erilaisiin käyttäjätyyppeihin ja käyttäjöihin. Artikla 35 tämän lisäksi Euroopan unionin sertifiointijärjestelmän turvallisuustarkistusten osalta Lista eri seikkoja. Me olemme sitä mieltä, että tämä lista on tyhjentävä. Sitä voidaan päivittää. Tämän lisäksi säätelyssä teknisempiä asioita pitäisi jättää Enisan hoidettavaksi. Tämän lisäksi kuitenkin artiklan 35 mukaan sertifiointijärjestelmä on hyvin haastava, ei vain näiden tuotteiden osalta, mutta myöskin taattujen palveluiden osalta tietyllä tasolla. Pyritään takamaan sen, että nämä eivät ole geneerisiä, vaan riskianalyysin pohjaavia toimia. Analyysi pitäisi myöskin liittää tiettyihin seikkoihin, kuten esimerkiksi jäämäriskiin, jotta kaikki henkilökohtainen tulkintaraja voitaisiin tästä yhteydestä poistaa. Kun tarkastamme kohta 37, tässä on yksittäisiä Euroopan unionin sertifiointijärjestelmän vaativia seikkoja. Esimerkiksi ähm, me emme saa rajata tiettyjä sertifikaatteja vain tuotteisiin. Tämän lisäksi meillä pitäisi olla erilaisia prosesseja kuluttajille suunnattuja sellaisia valvottuna, joita ei tällä hetkellä valvota. Me haluaisimme myöskin tuoda esiin, että ISO ja 2012 äh, direktiivi ei kosketa. Myöskin sokastelun kohtaan 54 tiedämme, että jäsenmaat haluavat antaa tyttöjen sanktioita, mutta tämä on vapaaehtoinen järjestelmä ja epämääräinen. Me olemme sitä mieltä, että sanktiot pitäisi määristellä palveluiden tai hyödykkeiden osalta ilman tiettyjä vaatimuksia etukäteen. Näin Enisa voisi helpommin valvoa sitä, että vaatimukset täytetään ja toimijat saataisiin paremmin mukaan, kun turvallisuusprofiileja laadimme. Meillä on intressissä myöskin valvoa tulosta toiminnassa. Jos siirrymme nyt toiseen aiheeseen, me haluaisimme keskittyä nyt siihen, minkälainen suhde tämän aloitteen ja olemassa olevien toimijoiden välillä on. Esimerkiksi, jos katsomme kohta 44, tässä vedotaan Enisaan, jotta se parantaisi olemassa olevaa Euroopan unionin toimijoiden yhteistyötä. Tarkoitan tarkoituksena on välttää tehtävien kahdentuminen eri toimijoiden välillä. Tämän lisäksi olisi hyvä myöskin muuttaa artikla 48.4c kohtaan viittausta. Itse asiassa, jos eri järjestelmiä pitää ottaa mukaan yhteen, tämä asia Tulee ratkaista. Olemme myöskin sitä mieltä, että jos tarkastelemme kansallisia sertifikaatteja, ne tulisi kumota, jos ne ovat ristiriidassa olemassa olevan ähm, sertifiointijärjestelmän järjestämisen kanssa. Toinen äh, analyysi riskeistä liittyy äh, sertifiointiviranomaisiin. Itse asiassa ähm, meidän tulisi parantaa yhteistyötä. Tämä kohtaa olemassa olevat viranomaiset, jotka tulisi pyrkiä parantamaan tehokkuutta ja kustannustehokkuuttaan. Muutoin tilanne on jo kuvaton kaltainen. Ja olemassa olevan työn valossa – olisi hyödyksi tehdä muutoksia tähän tekstiin, erityisesti mitä tulee eri lähestymistapoihin, jotka perustuvat riskianalyysiin ja erityisiin taustatoimiin ja sertifiointiin, takujärjestelmiin ja muihin arvioihin. Lopultakin meidän täytyy ottaa huomioon se, että ensin tulee tehdä tarkastuksia sertifiointien palveluiden ja hyödykkeiden osalta. Ja tässä yhteydessä on tärkeää, että minkälainen profiili meillä on käytössä. Paljon kiitoksia huomiosta ja kiitoksia tästä kutsusta. Well, it was magnific because of you hit. Paljon kiitoksia. Tämähän oli valtavan hienoa. Kahdeksassa minuutissa ehditte kaikki nämä 50 kappaletta käydä läpi. Tämä oli valtavan hienoa. Well, the floor will be... Ja nyt äh, Elias Kansos äh, käyttää ensimmäisen puheenvuoron. Hän on ähm, Asia Pacific Japan edustaja ja Simon Tech edustaja, Euroopan unionin eh, Lähi-idän ja Afrikan alueiden vastaava ja Asian, Tyynemeren ja Asian alueen vastaava ja hän myöskin huolehtii kriittisistä eh, tietoturvallisuuskysymyksistä. Hän on eh, saanut tutkinnon Aristoteles yliopistosta ja tämän lisäksi myöskin Queen Mary Collegeista ja Lindbergin yliopistosta ja tämän lisäksi Business eh, Administration-tutkinnon Solven Business-yliopistosta ja tämän lisäksi hän on myöskin täydentänyt eh, pätevyyttään JFK School of Governmentissa eh, Harvardista. Hän on tämän lisäksi myöskin pysyvän Euroopan ähm, turvallisuus- ja tietoturvallisuusviraston ENISAN edustaja ja Eurobelin EC3-yksikön kyberrikollisuusyksikön neuvonantaja. Kaikki nämä asiat eivät ole kovinkaan helppoja yhdistää, mutta toivottavasti olette nyt valmistautumaan tehtävänne. Ja kahdeksassa minuutissa sen tekemään, olkaa hyvä. Do my very best. Kiitos puheenjohtaja, teen parhaani. Hyvät parlamentin jäsenet, arvoisat panelistit ja arvoisat komission virkamiehet. Haluaisin kiittää järjestäjien mahdollisuudesta olla täällä kanssanne tänään. Kuulin, kun monet täällä puhuivat yhteistyöstä, ja kuten puheenjohtaja sanoi, niin minä olen mukana Enissään neuvontavassa lautakunnassa ja voin korostaa, kuinka hyvää yhteistyötä virasto on tehnyt yhdessä teollisuuden kanssa. Olen myös kyberrikollisuuden ja Naton neuvoantavissa elimissä, joten tällä ilmeisesti halutaan operatiivisen puolen ja yhteistyön aiheesta keskustella. No, hyvin lyhyesti minä kerron nyt tilanteesta Symantekin näkökulmassa. Me olemme IT-yhtiö meillä on kuitenkin myös vastuualanamme pilvipalvelut, laitteet ja me olemme myös aktiivisia julkisyksityisissä kumppanuuksissa. Me emme keskity tyystin kyberturvallisuuteen. Me suojelemme hallintoja, kriittisiä infrastruktuureja, suuria yrityksiä, pk-yrityksiä ja kuluttajia. Monet teidät, monet teistä tuntee muun muassa Norton – virusten torjuntaohjelmat siten Symantec on aloittanut kuluttajatuoteyrityksenä ja se on kehittynyt siitä eteenpäin aina markkinoiden yhdeksi johtavimmista yrityksistä. Me teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden ja EUn kanssa sekä palveluntarjoajana kuin myös julkis-yksityisten kumppanuuksien muodossa. Minä puhun sertifioinnista, varsinkin mitä tulee esineiden internettiin, varsinkin koska kyberturvallisuussertifiointikeskustelu, jonka komissio on esitellyt, niin siinä on ennen kaikkea puhuttu esineiden internetin tärkeydestä. Onko esineiden internet hakkeroitsijoiden ykköskohde – Mm, niin lyhyt vastaus on äh, epäilemättä kyllä. Yhä useammin esineiden internetteknologioita vastaan hyökkäyttää, niillä tulee tekemään vastaisuudessa yhä enemmän, koska ne ovat yleisiä ja olennainen osa yhteiskuntaamme. Ja me vaihdamme näiden välineiden avulla tärkeitä tietoja. Tietohan on valtaa. Jotkut tilastot, jotkut tiedot tämän vahvistavat. Joten vuosia sitten julkaistiin uusi yleisen käyttöjärjestelmän versio ja sen julkaisemisen jälkeen vei neljä minuuttia, että se hakkeroitiin. Ja kun suojaamattomia esineiden internet-tuotteita asetettiin verkkoon ja hakkeroitiin kahdessa minuutissa. Me olemme havainneet, että Kiinassa, Yhdysvalloissa hyökätään esineiden internetin esineitä vastaan ja jäsenvaltioissa 12 prosenttia esineiden internetin esineiden kotimista hyökkäyksistä tapahtuvat EU-ssa, eli kolmanneksi suurimmassa kolmanneksi suurimmalla alueella. Kyberturvallisuus tulee olemaan ongelma esineiden internetin suhteen ja se ongelma ei tule lähtemään. Tämä sanottua niin on erityisen tärkeää että kun puhutaan esineiden internetin kyberturvallisuudesta ja tietokoneiden, henkilökohtaisten tietokoneiden turvallisuudesta, niin nämä ovat täysin erilaisia asioita. Esineiden internetin maailma on äärimmäisen monimutkainen. Kun ajatellaan PC-tietokoneiden kyberturvallisuutta, niin ajatellaan virusten torjunnan kannalta ja niin poispäin. Ajateltiin, että suljetaan tämä loppukäyttäjä, tämä viimeinen käyttäjä ja turvataan se. Esineiden internetin suhteen kyseessä on paljon suurempi asia. Miljoonia erilaisia esineitä, kymmeniä eri prosessointikeinoja ja käyttöjärjestelmiä. Joten turvallisuuden kannalta esineiden internet, niin tilanne on täysin erilainen tietoturvasovellusten kautta kuin PC-tietokoneessa pc turvataan laite yleisesti ottaen, mutta esineiden internetin maailmassa pitää luottaa hajautettuun jaettuun turvallisuuteen monessa eri kontrollipisteessä, joka perustuu analytiikkaan, tietoihin ja siihen, että suojataan koodia, pilveä ja ei välttämättä luoteta itse laitteen tietoteknisiin kykyihin. Tässä on kalvo, jossa kerrotaan näiden maailmien erilaisuudesta sitä, että miten nämä turvaominaisuudet jaetaan. Meidän on suojeltava pilveä, näitä eri portteja. Itse laitetta ei ole välttämättä turvattava, mutta laitteeseen saapuva tieto on turvattava. Joten tarvitaanko kyberturvallisuussertifiointia? No, mielestäni voidaan sanoa, että on toimittava parannettava tilannetta monella eri markkinasegmentillä. Mikäli katsotaan kuluttajahyödykkeitä, vanhemman sukupolven järjestelmiä, tiettyjä uusia teknologioita, joita on otettu mukaan ilman sisärakennettua tietoturvaa, niin nämä ovat tällaisia heikkoja kohtia, joita on katsottava. Mutta ottaen huomioon tätä käytössä olevaa arkkitehtuuria, niin tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että me voisimme saavuttaa saman tietoturvan tason, joka meillä on PC-tietokoneella. Voiko vapaaehtoinen sertifiointi toimia? No, me olemme sitä mieltä, että sen on toimittava, mutta olisi oltava hyvät markkinat, olisi oltava tärkeää, että perusteknikset olisi käytettävä, olisi myös oltava yhteensovitetut markkina-alueet. No, olisi oltava jokin syy sille, että tämä toimii sisämarkkina-alueella, eikä saa olla liikaa hallinnollista taakkaa. Onko tässä menossa oikeaan suuntaan? No, minulla on huoleni tämän suhteen, mitä sähköisen turvallisuuden suhteen puhutaan, ja pääsy tietoon ja tiedon pääsyn puute pikemminkin, niin se liittyy tiiviisti internetin turvallisuuteen. Kun puhutaan sertifioinnista, niin meillä on oltava äärimmäisen selkeä näkemys siitä, mitä, missä ollaan sertifioimassa ja mitkä ovat eri toimijoiden roolit. Laitteistojen ja ohjelmistojen valmistajille on eri roolit, verkkojen ylläpitäjille on eri roolit ja näitä asioita on katsottava tarkkaan tietoturvallisuus internetin suhteen ei tule toimimaan samalla tavalla kuin perinteinen. Se nojaa analytiikkaan, loppukäyttöön. Sertifiointi voi auttaa, mikäli se on vapaaehtoista markkinoiden ajamaa, mikäli on olemassa valmiuksia, jotka liittyy tähän sertifiointiin, ja tämän tulee koskea sellaista toimintaa, joka toimikautta Euroopan unionin sen asemasta, että se toimisi ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa. Lisäksi olisi tärkeää, että yksityisellä sektorilla olisi kaikissa näissä eri instansseissa rooli. Nyt kun puhutaan vaikkapa sääntelystä, niin olisi erittäin tärkeää, että yksityinen sektori on tässä mukana, kuten Enisan kanssa on ollut. Kiitos ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Hit also. Paljon kiitoksia tekin juuri tuohon kahdeksan minuutin rajaan melkein sovitte. We shall process in the same way your statements. So each particular Eli nyt äh, teidän puheenvuoronne jälkeen jokaisen ryhmän edustaja saa kaksi minuuttia puheaikaa ja sitten toisella kierroksella kuka tahansa niin haluaessaan voi pyytää puheenvuoroa ja saada yhden minuutin puheaikaa. the first round, Angelika Niebler, EPP. Floor is yours. Ensiksi Angelika Niebler, EPP, olkaa hyvä. Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitän molempia puhujia heidän mielenkiintoisista esityksistään ja minulla on kolme kysymystä. Ensinnäkin haluaisin kysyä tarvitsemmeko vapaaehtoisen eurooppalaisen sertifiointijärjestelmän vaiko pakollisen? Eli vapaaehtoinen vai pakollinen? Chantosilta kuulin, että vapaaehtoinen riittää silloin, kun on olemassa markkinat. Onko nämä markkinat olemassa vai pitääkö ne ensin rakentaa? Ja toinen puhuja taas oli, luuli, että oli sitä mieltä, että tarvitaan pakollinen järjestelmä? Vai luuletteko te, että yritykset pikkuhiljaa liittyisivät vapaaehtoiseen? Toinen kysymys, tarvitsemmeko riskiin perustuvan lähestymistavan? Tästä en yksityiskohtaisesti tiedä, mutta kontekstit ja uhat ovat erilaisia joten sertifioinnille pitäisi olla tietyt kriteerit. Ja kolmanneksi, minä uskon, että kyberturvallisuus ja sertifiointi voisivat olla vahva kilpailuvaltti Euroopalle, jos katsotaan mitä tapahtuu USAssa ja Kiinassa. Onko siellä myös sertifiointeja, onko näillä alueita mahdollista Äh, saada aikaiseksi tällaiset kansainväliset standardit äh, vai voisiko eurooppalaista standardoinnista tulla kansainvälinen? Kiitos. Frau Niebler. Paljon kiitoksia edustaja Niebler. Seuraavaksi haluaisin äh, edustaja Albrechtin toivottaa tervetulleeksi ja antaa hänelle puheenvuoron. Hän edustaa IMKO-valiokuntaa. Olkaa hyvä. I... Paljon kiitoksia. Minun tarvitsee käyttää vain yksi puheenvuoro. Voin puhua molemmista näistä kysymyksistä, jos haluatte, mutta IMKON näkökulmasta ennen kaikkea. Haluaisin myöskin edustaja Nieblerin puheenvuoron linjoilla jatkaa. Mielestäni tämä on kaikkein tärkein kysymys, mitä tulee Enisa-asetuksen uudistukseen – Nimittäin kysymys siitä, että meillä joko on sitovia tai ei sitovia sertifiointijärjestelmiä. Luonnollisesti tähän kysymykseen liittyy eri osioita. Voimme pohtia sitä, mitä sitova tarkoittaa ja onko tämä ainut tapa sertifiointia harjoittaa vai onko muitakin tapoja olemassa. Tässä on siis eri osasia, mutta kysymykseen liittyy kaikkein tärkein osa on se, olemmeko me valmiita siihen, että meillä on tietyssä määrin IT-turvallisuuden alalla Euroopan unionin eh, ja minun mielikuvani, ja tämä on mielikuva IMKO-valiokunnassakin, on se, että jos halutaan edes jonkinlaista standardisointia saada toteutettuja Euroopan unionin yhtenäisillä digitaalisilla sisämarkkinoilla jonkinlainen sitova järjestelmä täytyy luoda, sillä tämä on ainut tapa täällä tällä hetkellä yhteisiä standardeja saada toimimaan, mutta erittäin mielelläni kuulisin teidän kantanne tähän kysymykseen. Kiitoksia. Paljon kiitoksia uskoakseni. Kysymys ainakin siitä on, kun ainakin osa tästä sertifikaattijärjestelmästä sitovaa on hyvin mielenkiintoinen ja olen hyvin innostunut kuulemaan vieraidemme mielipiteet. Nyt SND-ryhmästä viitetään Kumran Chef, olkaa hyvä. Utnovu. Kiitos. Yksi kysymys kysymyksistä, joka meillä on edessämme tässä, on se, tarvitaanko sitova vai ei sitova sertifikaattijärjestelmä. Ja kun tässä nyt olen kuunnellut ihmisiä, niin se tuntuu mielipiteet olevan aika 50-50. E, Yksityisyyssäädöksessä puhuttiin tästä, sen yhteydessä puhuttiin tästä ja puhuttiin siitä, että tarvitaan ei-sitovia sertifikaatteja näille laitteille. Meidän pitäisi tässä lainsäädännössä nyt puhua näistä sertifikaateista. Pitäisikö niillä olla matalampia kansalaisille ja sitten seuraava taso yrityksille ja teollisuudelle ja seuraava taso hallinnolle. Äh, eli siis, että meillä olisi eri tason sertifikaatteja. Toinen kysymys, joka otettiin esiin tämän kuulemisen alku, puolella oli tämä kansallinen sertifikaatti. Ja mitä tapahtuu, jos on eurooppalainen sertifikaatti, niin mitä tapahtuu kansallisille sertifikaateille? Voiko olla myös kansallisia sertifikaatteja? Ja kun otetaan huomioon se, että informaation vaihtohan on maailmanlaajuista, ei vain jäsenvaltiotason, Ehkä meidän pitäisi jättää tämä kysymys avoimeksi, siis se, että pitäisikö tämä sertifikaatin olla laajempi kuin EU. Tai ehkäpä EU pitäisi keskustella tästä USA ja Kiinan kanssa. Kiitos. Vala. Thank you very much. Kiitos paljon, hyvä kollega. On erittäin tärkeää, että tavallisen PCn sertifioinnin ja ydinvoimalan sertifioinnin välillä on eroja. Toshanovski seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minä haluaisin jatkaa siitä, mitä kollegat puhuivat. Myös minulla on kysymys. Sertifiointien suhteen kaupallisella alalla – sertifioiminen on kaupallinen tuote ja Symantec on esimerkki tästä. Eli hänen liiketoiminta perustuu tähän tietoturvan liiketoimintaan. Täällä on puhuttu myös siitä, että miten tämä sertifioiminen onnistuu luomatta liian suurta hallinnollista taakkaa. Koska tulisi käyttää kansainvälisiä sertifikaatteja ja koska tulisi käyttää eurooppalaisia. Tässä on suuret rahat kyseessä. Eräs asia keskustelussa jäi puuttumaan. Tiedon jako kansalaisille siten, että he eivät luota, että heitä suojellaan heidän tiedon puutteen kannalta. Heidän on ymmärrettävä, että myös samalla tavalla nämä järjestelmät voivat olla vaarallisia. Internet-yhteyden aikaansaaminen voi olla vaarallista. Me emme halua luo, luoda liikaa luottamusta kansalaisille – tiedottaminen ja tietoisuuden lisääminen on tärkeä ulottuvuus. Enkä tiedä, onko tätä pantu täytäntöön riittävällä tasolla. Siinä kommentti, niin kiitos näistä hyvistä esimerkkeistä. So, seuraavaksi, uh, our... seuraavaksi Alde, edustaja Kajakala saa puheenvuoron. Question, um... Minulla on kysymys uh, viimeiselle puhujalle. Osoititte tuossa kuvassa näitä sertifikaattijärjestelmiä ja sanoitte, että e-yksityisyysdirektiivi ei ole menossa oikeaan suuntaan. Haluaisin vain mainita, että minä olin esittelijänä e-yksityisyydestä tässä valiokunnassa ja me jätimme tämän pois, koska me tiesimme, että kyberturvallisuuspaketti on tulossa joka tapauksessa joten ei ole mitään järkeä tehdä päällekkäistä työtä. Voisitteko te kuitenkin kertoa vielä, onko teillä jotain muita syitä, miksi olette huolissanne tästä e-yksityisyysdirektiivistä kuin kyberturvallisuuden kannalta? Kiitos, tärkeä kysymys. Onko muita vihreiden edustajia, jotka haluaisivat puhua vuodesta. Se olen minä. EFDD, onko täällä ketään EFDDstä? ENF, Kristel Le Chevalier on lähtenyt, joten toinen kierros. Kollega Rybich, olkaa hyvä. Kiitos. Niin tämä aihe on meille kaikille erittäin tärkeä, koska tässä on kysymys tulevaisuudesta. Ja Euroopan parlamentissahan meillä on äh, äh, tämä paneeli, jossa, äh, joka antoi tehtäväksi tehdä laaja tutkimus. Ja tällä tutkimuksella voimme sitten osoittaa, missä ongelmat piilevät. Eli tämä CRT sertifikaattihan voitaisiin jakaa eri kategorioihin, kuuluuko, onko se sisältö ohjelmistossa vai laitteistossa, käytetäänkö keinoälyä. Kuluttajalle on erittäin tärkeää, että kaikki on mahdollisimman avointa. Uskotteko te, että vapaaehtoiset sertifikaattijärjestelmät saisivat asiakkaat ostamaan vain sellaisia tuotteita, jotka jollain tietyllä tasolla on, ovat saaneet sertifikaaten. Lehdissähän on hyvin paljon tällaisia testejä, jotka ovat hyvin avoimia, joten luuletteko te, että tämä olisi järkevää? Vielen Dank, das ist auch eine interessante Frage. tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Onko vielä salissa joku, joka haluaisi käyttää puheenvuoron näihin kysymyksiin liittyen? Ei vaikuta olevan ketään, joten nyt on aika antaa vieraillamme Fajoli ja Chances en puheenvuorot ensin. Gabriele Fajoli, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minä vastaan nyt kysymyksiin italiaksi. Tämä äh, menee näin hiukan sujuvammin. Pitäisikö tämä, äh, tämän olla sitova vai ei? Olemme sitä mieltä, että tietyillä markkina-alueilla on erityisen korkeita riskejä. Äh, Ajattelen tässä esimerkiksi erittäin tärkeitä palveluita, kuten pankkisektoria tai terveydenhuoltosektoria. Meillä on sertifikaatteja, jotka ovat sellaisia palveluita, joita voitaisiin käyttää esimerkiksi kansallisten turvallisuuden turvaamiseksi. Ja sitten tämä kolmas kysymys liittyen mm, riskeihin. Voisin selventää tätä hiukan enemmän. Meidän kantamme on se, että kyllä tietyissä tapauksissa sertifikaatin pitäisi olla pakollinen. Se on tarpeen. Toisaalta ähm, meillä on yksi elementti liittyen markkinalta sulkemiseen. Ähm, meillä ei saisi olla eurooppalaista järjestelmää, joka luo sirpaloistumista ja lisäkuluja. Me olemme sitä mieltä, että yhtenäistäminen on nimenomaan tapa edetä ja kun tarkastelemme markkinoita nimenomaan Markkinoilla voi olla oma ratkaisunsa, kyllä varmasti. Ja me järjestönä tarkastelemme sitä panosta, joka eri yhteiskunnan edustajilla yliopistomaailmalla on ja tässä yhteydessä nämä tahot ovat nimenomaan toivoneet äh, varmuutta niiden palveluiden ja hyödykkeiden osalta, joita äh, tuodaan markkinoille kuluttajille. Esimerkiksi meillä on hyvin paljon äh, pyyntöjä, että saataisiin pilvipalveluihin suurempaa varmuutta aikaan. Näitä on tehty jo hyvin paljon ja voisimme käsitellä muutakin aloja. Sitten Ähm, riskiperustainen lähestymistapa. Me olemme täysin vakuuttuneita siitä, että äm, vakuudet riskien varalta ensinnäkin näiden yhteydessä äh, kyllä äh, on aivan eri asia äh, käyttää esimerkiksi kotona sähköpostitiliä tai sitten jossakin ydinvoimalassa sellaista. Ähm, kun tarkastelemme tuotteita, joita käytetään kotiympäristössä, niiden turvallisuusvaatimukset ovat aivan erilaiset kuin sellaisten tuotteiden, joita käytetään esimerkiksi ydinvoimalassa, jossa tällainen ähm, järjestelmä voisi olla tarpeen. Meillä on esimerkiksi hyvin paljon tapauksia Italiasta, esimerkkejä, joissa käytetään ähm, erilaisia siltoja näiden hyökkäysten järjestämiseen, joten tietenkin meillä täytyy olla eri ratkaisuja eri tilanteisiin. Käytännössä me olemme sitä mieltä, että tiemme on sellainen, että sertifikaatteja pitäisi käyttää hyvin laajasti palveluiden osalta ja tämän jälkeen eh, me voisimme tehdä arviointia sitten siitä, minkälaisia eh, sertifiointitarpeita on olemassa. Paljon kiitoksia. Mistä? Paljon kiitoksia nyt eh, edustaja Hansos, teillä on viimeinen mahdollisuus asiantuntijana käyttää puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos. Paljon kiitoksia, erittäin hienoa. Nyt on aika Despina Spanon käyttää puheenvuoro. Hän alkoikin jo vastata tuohon toiseen osioon tästä huolimatta. Aina viimeinen sana naiselle tämä on sääntö, eli olkaapa hyvä. Uh, kiitos puheenjohtaja, kiitos, että saamme puheenvuoron vielä Ensimmäinen liittyy ENISA ja sertifikaatteihin. Nyt sanon jotain tästä järjestelmän designista. Eli ehdotuksessa on kysymys vapaaehtoisesta sertifikaattiohjelmista. Eli komissio ei ole ehdottanut, että kaikki tuotteet ja palvelut olisi sertifioitava. Me aloitamme tästä ensimmäisestä askeleesta, koska olisi ollut hyvin vaikeaa määritellä koko kyberturvallisuusmarkkinat. Ja ajatushan on se, että markkinat sitten päättävät pitkälti, missä tarvitaan kyberturvallisuutta prioriteettina. Ja siellä sitten tällaisia ohjelmia kehitellään. Tämä ajatus tällaisesta puitteistoista tarkoittaa sitä, että halutaan joustavuutta. Ja sama vapaaehtoisuus ei kuitenkaan tarkoita, etteikö olisi äh, pakottavia järjestelmiä. Tällä hetkellä tämä sertifikaattiohjelma on hyväksytty täytäntöönpanoasetuksella ja sitten jäsenvaltioiden äh, valvontaviranomaiset sen hyväksyvät ja siellä se on täytäntöön pantava. Eli tämä on äh, tavallaan pakotettavissa täytäntöönpanoon. Mitä tulee sitten kansalliseen sertifikaattiin tässä ehdotuksessa? Sillä hetkellä, kun on eurooppalainen ohjelma, niin kansalliset sertifikaatit samankaltaisille tuotteille lakkaavat olemasta, kun niiden määräaika menee umpeen. Tämä antaa vakautta markkinoille eikä ole tällaista päällekkäisyyttä, jota halutaan välttää. Mitä tulee erilaisiin äh, vakuuksien tasoon, tässä ehdotuksessa huomioidaan kolme eri äh, tasoa. Ja sitten lopuksi äh, standardit. Mikään ei estä, että näitä ehdotettuja ohjelmia parannetaan ja kehitetään ja että ne perustuvat kansainvälisille standardeille ehdotus voisi johtaa sellaiseen tilanteeseen, jossa on Euroopassa markkinat, jotka ovat yhteensopivat kansainvälisten markkinoiden kanssa juuri sen vuoksi, että on olemassa tietyille tuotteille tai palveluille jo kansainväliset standardit ja niistä voisi tulla sitten viitearvot. Me olemme kiinnost... Monet alueet ovat kiinnostuneita ympäri maailmaa tästä sertifikaattijärjestelmästä, koska tämä tarjoaa tiettyä joustavuutta. Kiitos. Well, thank you, madam. Paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia. Oli todellakin suuri ilo olla johtamassa tätä kuulemista. Haluaisin myöskin kiittää kaikkia jäseniämme, jotka osallistuvat keskusteluun, ja erityisesti haluaisin kiittää viimeisintä puhujaa, ähm, joka meille esitteli komission kannat. Oli hyvin tärkeää kuulla nekin. Paljon kiitoksia tästä. Nyt meiltä jäi kahdeksan minuuttia yli. Ellette ole sitä vastaan, voisimme edetä suoraan seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Kyseessä on hyvin tärkeä kysymys. Ja tämän asian Angelika Niebler tulee meille esittelemään. Nyt muutama hetkinen menee vierailtamme poistua paikalta. Ja tämän jälkeen edustaja Niibler tulee jatkamaan ähm, ja kertomaan meidän IFRE-valiokunnan virkamatkasta Enisaan. Thank you. Well, as an introductory remark, I would like to remind... Nyt johdantona haluaisin kertoa teille, että IFE-valiokunta lähetti kahden henkilön valtuuskunnan vierailemaan Euroopan unionin verkko- ja tietoturvallisuusvirastoon Enisaan, Ateenaan 19. ja 20. syyskuuta 2017. So we shall devote five minutes. Me omistamme nyt viisi minuuttia tästä aiheesta käytävälle keskustelulle. Kaikkein tärkeintä on se, että Angelika Nimbler voisi kertoa meille siitä, minkälainen mielikuva hänelle syntyy. Olkaapa hyvä. Puheenjohtaja, kiitos arvon kollegat. En tarvitse enempää kuin viisi minuuttia olin kollegan Korfan Näyvenhäisenin kanssa kaksi päivää Ateenassa ja vierailimme Enissä virastossa, koska Itrellähän, Itren valiokunnalla on tässä suuri toimivaltuus, koska käsittelemme myös näitä kyberturvallisuusasioita. Ja sitten käymme säännöllisesti Äh, virastossa puhuimme Udo Helmbrechtin kanssa, Enisan äh, toimitusjohtajan kanssa ja sen lisäksi turvallisuusosaston äh, ja operationaalisen osaston johtajan kanssa, Stenes Okkomon kanssa ja samoin kuin Aiden Ryanin kanssa, pääjohtajan kanssa – ja sen lisäksi meillä oli mahdollisuus puhua Enisan äh, muiden työntekijöiden kanssa, koska sinne kutsuttiin tällainen tavallaan henkilöstökokous niin, että me kykenimme esittämään kysymyksiä äh, ja kertomaan, miten äh, teollisuusvaliokunta seuraa Enisan työtä. Meillä oli pari painopistettä, jotka meitä erityisesti kiinnostivat koska komissio oli tämän kyberturvallisuussäädöksen hiljattain julkaissut, eli se oli yksi puheenaihe. Ja sitten saimme informaatiota siitä, mitä Enisassa on nyt järjestetty koulutusta. Ja sen lisäksi äh, Korfan Newhausen käsitteli tätä blockchain-kysymystä, joka on talousvaliokunnassa ollut usein käsittelynä ja minä me saimme hyvin hyvän kuvan viraston työstä. Siellä oli paljon sitoutuneita nuoria ihmisiä, jotka suurella innalla, innolla kantavat vastuunsa Enisassa Meillä oli suuri ilo nähdä myös tällaisia esityksiä, millä tavalla esimerkiksi kännykkä voidaan hakkeroida. Oli todellakin vaikuttava nähdä, miten näppärästi ja helposti kaikki turvallisuusjärjestelmät voidaan ohittaa, samoin kuinka helppoa on hakkeroida tietokone. Ja tämä lohkoketju oli siis yksi asia ja kryptovaluutat toinen. Ja sitten puhuimme myös tietosuojasta, e-yksityisyydestä ja niin edelleen. Voin kertoa yksityiskohdista näistä keskusteluista, jos haluatte, mutta ihan yhteenveton voisin sanoa, että tämä oli erittäin mielenkiintoinen matka ja nimenomaan huomioiden kyberturvallisuusaiheen. Tämä oli ehdottomasti oikea hetki teollisuusvaliokunnan matkusta Enisaan. Enisa on kerännyt näiden vuosien aikana hyvin paljon osaamista ja asiantuntemusta. Ihmiset siellä todellakin osoittivat meille, miten läheisesti yhteistyötä he tekevät kansallisten turvaviranomaisten kanssa. Ja uskallanpa lopuksi vielä sanoa, että nämä ovat todellisia ammattilaisia Enisassa ja sitä kautta he vahvistavat Enisaa ja meidän tulee myös vahvistaa Enisan mandaattia ja resursseja sekä taloudellisia että henkilökunnan kannalta. Ja sitä kautta uskon, että me voimme vahvasti tukea tätä virastoa ja näin meidän tulee tehdäkin. Ajatellen varsinkin tätä kyber kyberturvallisuussäädöstä. Eli voin vain suositella kollegoille matkustamaan Ateenaan. Se oli ihanaa lokakuun lopussa 33 astetta kaiken kaikkiaan. Minä lähdin Münchenistä talvitakissa ja 33 asteessa laskeuduimme. Ja kiitokset myös sihteeristölle. Me saimme sihteeristöstä hyvin ammattimaista ja pätevää apua. Olimme vain kaksi päivää siellä, mutta se oli kyllä kannattava reissu ja voin vain äh, todellakin äh, kehottaa teitä kaikkia käymään täällä virastossa. On motivoivaa nähdä, miten äh, meillä rakennetaan Euroopan unionin tasolla kyberturvallisuusosaamista. Andre Kiitos. Onko muita huomioita muilta kollegoilta tai kysymyksiä tästä aiheesta? Mr. Curry. Thank you very much and, uh, no Paljon kiitoksia. On sekä parempaa henkilöä ei olekaan meitä edustaa Enisassa ja olen aivan varma, että hän äh, nautti vierailusta. Nämä vierailut ovat usein hyvin äh, työntäyteisiä ja hyvin äh, paljon tietoa tarjoavat. Pohdinpahan vain, Oliko hänen tapaamillaan henkilöillä mitään vetoomuksia sen suhteen, mitä me täällä Euroopan parlamentissa teemme, esimerkiksi resursseihin liittyen ja tämän lisäksi yleinen tietosuoja-asetus, GDPR, tietosuojakysymys. Ovatko he sitä mieltä, että me olemme onnistuneet näitä käsittelemään oikein? Ja onko, te, onko heillä jotakin huomautettavaa näihin kysymyksiin liittyen? Ja lopultakin voimmeko me todeta tai toivoa, että tulemme aina olemaan hyökkäjiä askeleen edellä, askeleen edellä niitä, jotka meidän turvallisuuttamme uhkaavat. Nyt tuntuu olevan ilmassa aika paljon varmuutta siitä, että me olemme turvassa. Kiitoksia näistä kommenteista. Minä uskon, että me kaikki olisimme melkoisin onnellisia, jos pääsisimme Ateenaan vierailulle, että näiden nuorten kanssa emme vain vierailua itseään ja muita mielenkiintoisia asioita Ateenassa näkisi, mutta myöskin nämä seitsemän kukkulaa itsensä. Edustaja Niulebra, kiitoksia. Eli kommentteja ole, vai haluatteko te edustaja Kelillä vielä vastata? Olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Ja, also vielen Dank erstmal äh, für Sightseeing, weil kiitos. Äh, matkailuun ei ikävä kyllä oteta aikaa kiertoajeluihin. Tämä oli hyvin äh, intensiivistä, eli siellä ei aikaa jäänyt ylitse. Mutta mikä kaikkein suurin haaste Enisalle Atenassa on, Atenassa on, on se, että he siis löytävät päteviä e, ihmisiä, IT-asiantuntijoita, ihmisiä, joilla on osaamista ja asiantuntemusta heitä etsitään kissoja ja koirien voimin koko Euroopassa muillakin sektoreilla. Ja on vaikea todellakin äh, saada pätevää väkeä. Ja meidän suuntaan esitettiin toive, että toki me tuemme virastoa, että me puhumme virastosta ja osoitamme, että se on olemassa ja kerromme tästä, miten he järjestävät harjoituksia ja vievät tietotaitoa ja osaamista jäsenvaltioihin ja että me herättämme tavallaan keskustelua kyberturvallisuudesta, mutta kaikkein suurin kysymys oli se, että pitää saada tarpeeksi pätevää henkilökuntaa. Se oli se tärkeä viesti. Ja meidän täytyy nyt katsoa, millä tavalla tästä virastosta voitaisiin houkuttelevalla tavalla puhua jos Enisa on houkutteleva työnantaja, niin silloin useammat nuoret ihmiset sanovat, että no lähdetäänpä sinne pariksi vuodeksi katsomaan. Ja joten tämä oli suuri haaste. Mitä tulee tähän tietosuojaa perusasetukseen, he ovat siihen tyytyväisiä. Ja nyt täytäntöönpano on käynnissä jäsenvaltioissa – Ja sitten mm, tämä, tällä hetkellä olemme rikollisia askeleen edellä tuolla verkossa. Mutta mm, lähtökohtana täytyy olla, että se mikä on taloudellisesti ja teknisesti mahdollista, niin meidän täytyy pyrkiä siihen. Mutta eh, olisi väärin sanoa, että voimme luoda sellaisen turvallisuusarkkitehtuurin, johon mikään ei voi iskeä. Kyllä tässä täytyy olla realistinen. Mutta se, mitä virasto on nyt saanut aikaiseksi, on hyvä, eikä sillä nyt vain nuoria ole, koska tämä oli mielenkiintoista, että siellä oli useita työntekijöitä, jotka jo vuosien ajan ovat keränneet tätä osaamista. Eli tämä, siellä oli näitä nuoria ja sitten niitä, jotka ovat jo vuosikymmenet seuranneet asioiden kehitystä. Eli tällainen yhdistelmä oli herätti hyvin positiivisen kuvan, joten olen luottavainen siitä, että Enisaa saadaan vahvistettua ja että he saavat sinne lisää henkilökuntaa, kunhan me annamme heille taloudelliset mahdollisuudet siihen. Kiitos. Also vielen Dank, sehr geehrte Kollegin. Kiitos. Now we can introduce the next item because of it's nearly exactly 1705. Next point is establishing the European Defence Industrial Development Programme aiming at supporting the competitiveness and innovative capacity of EU defence industry. Äh, seuraava esityslistallamme on Euroopan äh, unionin puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman perustaminen. Esittelijänä meillä on Françoise Haluaisin muistuttaa nyt jäseniä siitä, että tämä kysymys on lainsäädännöllinen prioriteettiaihe kaikille kolmelle toimielimelle Euroopan unionissa. jotka vastaavat tästä kysymyksestä. Meillä on nyt keskustelua varten tunti aikaa. Ja aivan aluksi edustaja Grostet äh, käyttää johdantopuheenvuoron, joka kestää viisi minuuttia. Hän esittelee pääkysymykset äh, tässä mietintöluonnoksessa ja tämän jälkeen varjoesittelijät saavat molemmat äh, kaksi minuuttia puheenaikaa ja tämän jälkeen jäsenet minuutin puheenaikaa. Tämän jälkeen komissio voi tehdä johto, yhteenvedon. Tu vos impressions Tämän jälkeen edustaja Grostet voi antaa oman arvionsa. Ja nyt meidän pitäisi aloittaa. kaavailla jatkoa varten konkreettisia hankkeita, jotka kantavat kansalaisille hedelmää. Nyt olen vetänyt yhteen tämän ohjelman tarkoitusperän. Minä olen pyrkinyt ottamaan kollegojen huomiot mukaan. Tässä on tiukka aikataulu. Me haluaisimme, että parlamentilla on vahva kanta tähän lainsäädäntöehdotuksen. Ample. Paljon kiitoksia tästä hyvin laajasta mm, esityksestä. Ne toivottavasti kollegat mm, näitä huomioita nyt kommentoivat parissa minuutissa. Joten aivan ensimmäisen puheenvuoron nyt mm, saa edustaja Bohe SND-ryhmästä. Olkaa hyvä. Ja Paljon kiitoksia, että sain puheenvuoron. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Tämän aluksi haluaisin kiittää esittelijää erittäin hienosta työstä. Hänen pyrkimyksensä parantaa äh, luonnostekstiä on erittäin äh, hyvä. Euroopan puolustus viraston osalta on erittäin tärkeää, että me kasvatamme kapasiteettiamme ja tässä yhteydessä esittelijä tuo lisää logiikkaa tekstiin ja parlamentin kanta vahvistuu ajatellen neuvoston kanssa käytävää kolmikantaneuvottelua myöhemmin. Euroopan unionin strategisen riippumattomuuden kasvattaminen mukaan lukien tiukka ehdollisuus niille yrityksille, jotka ohjelmiin osallistuvat, on aiheena ja nyt haluaisin keskittyä pariin asiaan, jotka pitäisi käsitellä yksityiskohtaisemmin. Meillä ei ole mitään takeita siitä, että pk-yritykset voisivat osallistua tähän, eikä mitään ole sanottu myöskään ohjelman rahoituksesta, vaikka on aivan selvää, että rahoitus tulee olemaan Euroopan parlamentissa sellainen aihe, joka aiheuttaa jonkin verran erimielisyyttä. Minä tulen tekemään tarkastuksia, joissa ehdotetaan malleja, joiden kautta pk-yritykset pääsisivät mukaan. Ei ole mikään ei ole mikään salaisuus, että ei IPn osalta. Ehdotuksena on tullut myöskin tässä ohjelmassa otettaisiin yhteisrahoitusmahdollisuus mukaan tiettyjen tuotteiden osalta. Näiden tuotteiden laadun vuoksi meillä pitäisi olla rajoituksia koskien niiden vientiä ja mitä tulee sitten kansalliseen valvontaan tai kansalliseen lainsäädäntöön. Mielestäni se ei riitä näiden kysymysten käsittelemiseksi. 13. päivä mm, tätä kuuta 13 jäsenmaata teki turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevan äh, päätöksen, johon tulisi myöskin liittää mielestäni Euroopan unionin puolustusrahoisto. Ja tämä on ähm, Tämä Euroopan unionin puolustusrahoitus myöskin kansalaistemme intressien mukaista ei ole kuitenkaan intresseissämme, että tietyt yritykset saavat kaiken hyödyn tilanteesta ilman, että tarjoavat mitään lisäarvoa Euroopan unionille. Meidän pitäisi olla kyllin vahvoja, että tämän kaltaisen tilanteen voimme torjua. Paljon kiitoksia. Huomaan, että te olette samaa mieltä siinä, että meidän pitäisi pk-yrityksiä tukea. Tämä on erittäin hienoa. Edustajamme Krasnodemski, olkaa hyvä. <clears throat> Me również o, o Oceniamy bardzo pozytywnie wysiłki Komisji na rzecz rozwoju. Me kiitämme komissiota ponnisteluista tämän asian hyväksi. Olemme siis yhtä mieltä, että tätä sektoria on kehitettävä edelleen. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että se voi kehittyä, mikäli käytetään kaikkien eri toimijoiden potentiaalia Euroopassa. On tärkeää, että tutkimus valistaa myös ohjelman käyttöön. Ja tämä koskee koko Eurooppaa, eikä ainoastaan tiettyjä Euroopan osia. Tätä silmällä pitäen on tärkeää, että katsotaan, mikä on Euroopan teollinen kanta. Käytetään eri yksikköjä, joita on olemassa, myös sellaisia sektoreita, jotka eivät ole vielä aikaisemmin päässeet osallistumaan suuriin kansainvälisiin hankkeisiin. Olen sitä mieltä, että tässä tekstissä ei kiinnitetä riittävästi huomiota historiallisiin olosuhteisiin, jotka eriävät Euroopassa. On tiettyjä erityispiirteitä eri maissa. On tämä PK, yritysasia ja olen aivan puheen kanssa yhtä mieltä tästä. Lisäksi rahoituksen suhteen on tiettyjä ongelmia ja Grostetin tarkistukset eivät näitä kaikkia epäkohtia korjaa. Olen sitä mieltä, että mikäli parlamentti ei hyväksy tiettyä määriä tarkistuksia, tässä edistetään suurten monikansallisten yritysten etua, varsinkin muutamaa valittua. Ja tässä autettaisiin rajallista määrää toimijoita markkinoilla. Tästä syystä tekstin on tehtävä muutoksia. Ensinnäkin kriteerit rahoituksen saamiselle. Tähän kohtaan olisi lisättävä tiettyjä kriteerejä. Uusia yhteistyön muotoja tulisi rohkaista. Muun muassa lisäksi olisi tärkeää, että olisi kestävä teollinen pohja puolustussektorille – Euroopassa. Olisi hyvä, että eri toimijoiden määritelmä laajennettaisiin sen suhteen, ketkä ovat olleet tässä mukana. Minä en ole välttämättä yhtä mieltä jäsittelijän kannan kanssa. Me olemme sitä mieltä, että olisi huomioitava myös midcapit, jotka ovat olleet meidän liittolaisten kanssa jo tiivissä yhteistyössä. Ei tämä nyt tulisi olla ohjelma, joka kyseenalaistaa meidän yhteistyötä Naton kanssa. Tämän tulee lisätä yhteistyötä me Naton kanssa sellaisten maiden kohdalla, jotka yhteistyötä tekevät. Turvallisuuslausketta on parannettava, mutta toisaalta on myös vahvistettava tiettyjen yritysten rooli, roolia, varsinkin sellaisissa yrityksissä, joissa valtio on osallisena. Lisäksi on katsotaan, mitä kolmansien maiden yritykset voivat tehdä. Tarvitaan myös hyvä maantieteellinen jakautuminen, jotta tämä ohjelma voidaan panna täytäntöön onnistuneesti. On tärkeää, että nämä toimijat edustavat eri Euroopan unionin alueita. Paljon kiitoksia. Valitettavasti teille ei tainnut nyt selvitä tälle kaksi minuuttia puheaikaa. Kuusi ja puoli minuuttia meni, eli huomaatte, että valtavasti tässä veitte aikaa. Um, now the floor. Nyt äh, Alden edustaja saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia esittelijälle hänen työnsä laadusta. Kiitoksia myöskin tästä hienosta yhteistyöstä, josta olemme jo päässeet nauttimaan. Haluaisin sanoa, että tuen komission aloitetta. Mielestäni se on sekä oikea-aikainen että muodoltaan oikeaa. Tässä tarkoituksena on luoda taloudellisesti ja muutenkin tehokas väline puolustuksen alalla ja yleisesti ottaen parantaa Euroopan sisäistä yhteistyötä. Jaan melko suuresti sen kannan, jonka esittelijä esitteli, ja tuen monia hänen ehdotuksiaan. Mitä tulee mietintöön, vaikuttaa siltä, että muutamia asioita olisi syytä korostaa. Ensinnäkin todellakin todellisen valvonnan kysymys, sen jota Eurooppa harjoittaa. Tämä voi olla vaikeaa, kun otetaan huomioon, että meillä on suuria yrityksiä markkinoilla ja eri järjestelmiä. Tämä on ensimmäinen kysymys. Ja toinen kysymys on rahoituskysymys. Uskoakseni tässä talousarviovaliokunnan jäseniä kiinnostaisi pohtia rahoituskysymyksiä. Olisi toivottavaa, että voisimme täsmentää niitä lukuja ja niitä ehtoja, joiden mukaan PK-yritykset pystyvät rajat ylittävästi osallistumaan toimintaan. Ja meidän tulisi myöskin selventää niitä rahoituskysymyksiä, ja niitä muutoksia, joita vaaditaan, puolustusalan rahoituksessa. Meidän pitää olla erittäin täsmällisiä tässä. Ei riitä se, että me vain kumppaneidemme kanssa äh, valmistautunut puolustautumaan. Tässä kyseessä on myöskin se, kuinka puolustus hoidetaan, eli kansallista riippumattomuutta voida aina taata, eli Euroopan tasolla mahdollisesti näissä puitteissa. Tämä ohjelma on jotakin, mitä voitaisiin käyttää toistaiseksi ja tulevassa monivuotoisessa rahoituskehyksessä asiaa voitaisiin sitten vielä uudelleen pohtia. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi meillä on edustaja Bytikoff, olkaa hyvä. Thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Me emme pidä komission ehdotuksesta, koska se ei mene tarpeeksi pitkälle – koko tämän harjoituksen tarkoitus pitäisi olla vähentää turhaa rahoitusta ja lisätä samanaikaisesti Euroopan turvallisuutta. Kuten kollega sanoi, tarkoitus on luoda parempaa tehokkuutta, mutta näin ei tässä nyt kuitenkaan ole asian laita. Keskustelu, jota me käymme täällä, johtaa jopa vielä surkeampaan suuntaan. Kollegat puhuvat maatieteellisestä tasapainosta. Ei se ole mikään tehokkuuskategoria. Tai että tuetaan EUn teollisuutta. Ei sen pitäisi olla se motivaatio. Tai mahdollisimman monen jäsenvaltion osallistuminen, ei sekään ole tehokkuuskategoriaa. Se, mistä kollegat puhuvat, on, että meidän pitäisi saada uusi kierros tukia puolustussektorille ilman, että vaadimme, mitä meidän pitäisi. Nimittäin enemmän tehokkuutta, vähemmän rahan tuhlausta. Jäsenet käyttävät kolme kertaa enemmän rahaa puolustukseen kuin Venäjän federaatio. Meidän pitäisi nyt katsoa todellisuutta silmiin. Ei tässä ole kysymys PK-politiikasta, vaan siitä, että konsolidoidaan teol, yhtä teollisuuden haaraa. Tässä on kysymys tehokkuudesta. Jos me emme mene siihen suuntaan, niin lakkautetaan, lopetetaan koko tämä ää, juttu. Toiseksi, mistä tämä raha tulee? Me leikkaamme kuluista, joista ei pitäisi leikata, emmekä vaadi, että jäsenvaltiot siirtäisivät rahat sinne, minkä heidän pitäisi, mikäli he haluavat tukea. Ja kolmanneksi, hallintorakenne antaa teollisuudelle itsessään liikaa sananvaltaa näistä menoista. Minusta tämä on hyvin kyseenalaista emme ainoastaan tuhlaa lisää rahaa, jota voitaisiin käyttää tehokkaammin. Me annamme myös teollisuuden olla kanssa päättäjänä siitä, mihinkä rahat tuhlataan. Tämä on täysin väärin. Meidän tulisi pysähtyä ja lähteä parempaan suuntaan. Vier sehr interessante Bemerkungen. Kiitos hyvin mielenkiintoista näkemyksistä. Seuraavaksi meillä on QE NGR-ryhmän edustajana eh, edustaja Silkiotikis. Olkaa hyvä. Eh, Paljon kiitoksia. Mitä eh, Euroopan puolustuksen teolliseen ohjelmaan tulee, minä olen sitä mieltä, että tämä on laajempi asia, osa laajempaa kuvaa ja rakenteellista lähestymistapaa, jonka Euroopan unioni on omaksunut asiaan. Todella arvostan sitä työtä, jota edustaja Grostet on tehnyt, vaikka en olekaan täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Jos tarkastelette komission aloitetta, huomaatte, että vaikutusten arviointia ei ole tehty jotta voitaisiin perustella nämä ehdotukset. Aivan selkeästikin tätä tekstiä tulee vielä vahvistaa ja käsitellä strategista ulottuvuutta lisää. Tässä puhutaan 500 miljoonasta eurosta. Ja minusta vaikuttaa olevan niin, että kriisiaikoina tämä on todellakin jotakin, missä rahoitus vaaditaan ennen kaikkea jäsenmailta. Olen sitä mieltä, että tätä rahaa meidän ei pitäisi käyttää siihen, että me uudelleen teollistamme Euroopan unionia, erityisesti syrjäisiä eteläisen Euroopan alueita, jotka ovat kriisipolitiikasta ja niikkuuspolitiikasta kärsineet eniten. Meidän pitäisi näitä alueita saada uudelleen teollistettua ne ovat niitä alueita, joilla on todellisia ongelmia. Ne ovat myös niitä alueita, joihin meidän olisi pitänyt investoida sen sijaan, että me pyrimme löytämään nyt rahoitusta puolustusteollisuudelle. Vaikuttaa nyt olevan niin, että kuten aikaisemmin todettiin, hyvin todennäköisesti tämä rahoitus löydetään jostakin muualta, esimerkiksi verkkojen Eurooppa-välineestä. Euroopan unionin tiettyjä toimia lakkautetaan ja rahat viedään verkkojen Eurooppa-välineestä ja suunnataan puolustukseen ja strategisiin kysymyksiin. Mitä tulee strategisiin ja puolustusalan seuraamuksiin, en usko, että tämä on sellaista rahoitusta, mitä pitäisi ottaa pois yhteisön talousarviosta. Tietenkin meillä on 173 artikla olemassa ja uskoakseni loppujen lopuksi kehitysbudjettikohdista tätä rahoitusta otetaan pois ja suunnataan puolustukseen. Me tulemme siis esittämään tarkistuksen asiasta, mutta me emme usko, että tarkistuksemme todella pystyy korjaamaan tilannetta gue ryhmän puolesta siis totean, että ellei meidän tarkistustamme hyväksytä, joudumme äänestämään tätä tekstiä vastaan lopulta. Kiitoksia. Kolik. Paljon kiitoksia, hyvä kollega. Haluaisin tiedustella, onko FDDstä ketään paikalla, ENFstä. Ei, ilmeisesti, joten aloitamme nyt toisen keskustelukierroksen, yhden minuutin puheenvuorot. EPP on esittelijänä. Tämä oli mielestäni selvää. Natürlich, Sie bekommen auch das Wort in den... Kyllä, kyllä. Toisella kierroksella saatte puheenvuoron. Näin, säännöt ovat näin. En voi tehdä sille mitään. Eli Schulze ensin, olkaa hyvä. Viisi minuuttia vai? Kiitän esittelijää mietinnöstä. Se on hyvin onnistunut. Tässä on paljon positiivisia asioita. En nyt kaikkia lähde tässä ää, äh, luettelemaan tämän 20 prosenttia 15 miljoonasta. Prototyyppeihin on oikea tie. Yksi kriittinen asia, jonka haluaisin ottaa esiin, tai ainakin keskusteltavaksi. Eli vain yritykset EU-sta saisivat osallistua tutkimukseen. No, sotilaallisessa tutkimuksessa on tietenkin kysymys puolustusmekanismeista ja kysymys on aina siitä, että mitä informaatiota voidaan antaa, mutta mielestäni tässä ollaan nyt liian restriktiivisiä. Eli se, mitenkä voitaisiin todellakin tavallaan huolehtia siitä, että meille virtaisi myös osaamista muualta näissä asioissa. Eli eh, NATO-jäsenvaltiot, olisiko se parempi, niin että voitaisiin myös saada kolmansia valtioita mukaan tähän tutkimukseen. Ja sitten toinen asia, josta halusin puhua, on tämä vastavuoroisuus, eli kolmannet valtiot eh, jotka haluavat EUn ja EUn jäsenvaltioiden kanssa tehdä yhteistyötä puolustustutkimuksessa. Minusta mekin voisimme sitten osallistua kolmasien maiden tutkimusprojekteihin, Singapore, Etelä-Afrikka, Israel. Nämä ovat sellaisia, mistä meillä on jo kokemuksia, eli tällä tavalla pääsisimme eteenpäin näissä tutkimusasioissa ja tätä voitaisiin miettiä. Äh, Kiitos täysistunnossa ette koskaan olisi saaneet näin pitkää puheenvuoroa, koska ylititte aika lailla puheaikaan. Seuraavaksi edustaja Höckmark. Thank you very much and thanks. Kiitos oikein paljon. Kiitos myös esittelijälle. Minulla on yksi pääkohta tässä puheenvuorossani. Euroopan puolustusteollisuuden on saatava valmiudet ja kyky antaa eurooppalaiselle puolustukselle parhaalliset mahdolliset järjestelmät ja aseet, joita tarvitaan, että Euroopan yhteiskuntia voidaan suojella. Se on tämä tärkein ajatus. Ja mielestäni on tärkeintä, että meillä on parhaat, paras tutkimus ja innovaatio, osaaminen tulevat mistä tahansa Euroopassa. On tärkeää, että meillä on valmiudet, kyky luoda Euroopassa parasta mahdollista teknologiaa, kuin että me keskustelemme siitä, kuinka eurooppalaisia sen eri osiot ovat. Mielestäni on hyvä, että kansainväliset toimijat osallistuvat valmiuksien parantamisen Euroopassa. Se on minun pääviesti. Puhuin alle minuutin. Joo, splendid. Kiitoksia, tämä on erittäin hienoa. Nyt kollega Tosnowski, olkaa hyvä. Jenom krátce vyjádřím k financování. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun aivan lyhyesti. Haluaisin puhua ohjelman rahoituksesta. Käsittääkseni komissio on tarkastellut eri rahoituslähteitä, mutta en ole samaa mieltä siitä, että 150 miljoonaa euroa, mikä on yksi kolmasosa kokonaissummasta, olisi otettu avaruusohjelmista, siirretty niistä puolustukseen. Ja minua myöskin huolestuttaa se, että Galileo-ohjelma, joka on nyt aivan loppuvaiheessaan, kuuluu näihin. Pelkäänpä, että myöhemmin me yritämme löytämään, löytää Galileolle lisää rahoitusta, ja niinhän Galileon kohdalla aina tapahtuu. Esittelijä puhuu aivan oikein siitä, että me tarvitsemme synergiaa puolustuspolitiikan ja avaruuspolitiikan välille. Komissio on sitoutunut tähän, ja uskoakseni tätä synergiaa pitäisi rahoittaa ohjelman kautta myöskin. Meidän pitäisi ottaa mukaan olemassa olevat äh, avaruusohjelmat, ja niitä ei saisi uusien ohjelmien eduksi heikentää. Paljon kiitoksia, hyvä kollega. Nyt äh, täällä on enemmän kuin pari-kolme puhujaa, jotka toteavat, että meidän täytyy vahvistaa todellisten ohjelmien rahoitusta Galileon ja muiden vastaavien meille kaikille vaikuttaa olevan hyvin tärkeää tämä, sillä lähestulkoon kaikki ovat sanoneet aivan samaa rahoituksen osalta. Kiitoksia. Seuraavaksi meillä on puhujana edustaja Eiler. Arvon kollega, ole pahoillani. Älkää puhuko liian kauan. Kiitos. No, ei ole kovinkaan helppoa minun olla samaa mieltä kuin Bytikofer, mutta tässä täytyy nyt olla hieman varpaillaan. Täytyy katsoa, mitä me tässä nyt oikein teemme ja mitä neuvosto on jo päättänyt ja mehän olemme myös itse keskenämme päättäneet että me haluamme maantieteellistä tasapainoa. Neuvosto päätti, että halutaan globaalia tasapainoa. Eli meidän täytyy nyt saada aikaiseksi jotain, toimittaa jotain. Ja nyt meillä on kaikenlaisia ongelmia. Ensimmäinen ongelma on rahoitusongelma. Eihän nyt voi olla, että me teemme uutta politiikkaa maksamaan sen vanhalla rahalla, jota ei ole olemassa ajatellen 2020 ohjelmakautta, jos ei ole rahaa, niin me olemme avanneet tämän kuilun maksujen ja sitoumusten välillä. Toinen ongelma asian luonteeseen kuuluu, että koko asia on hieman tavallaan epämääräinen. Se, mitä on sanottu allokointijärjestelmästä, ta- taloudellisesta järjestelmästä. Eli eihän parlamenttista ylipäätään tee, vaan tämä nyt on poliittinen luonteeltaan tämä asia. Ja meidän tulee rakentaa kaikki varainhoitoasetuksen päälle tavallaan. Eli siis tämä on nyt hyvin epämääräistä ja tällä tavalla annamme kyllä aikamoisen luottamuksen komissiolle. Ja kolmanneksi tässähän määritellään, mitä varten ja mille tämä ohjelma on. Ja ajatellaan esimerkiksi uusia jäsenvaltioita ja mitä ne ovat äh, vaatineet, että tämän täytyy tulla myös heille äh, hyväksi. No se tulee hyväksi niille, jotka äh, ovat mukana Euroopan turvallisuus- ja puolustusohjelmassa. Ei voi olla niin, että annetaan rahaa, mutta että teollisuudelle, mutta ei osallistutakaan tähän äh, turvallisuusohjelmaan. Eli tämän pitää olla eurooppalainen ponnistus Euroopan äh, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan puitteissa, eikä mikään teollisuuden äh, tukiohjelma. Sen lisäksi asioita hieman tässä pelkäsin, eli tämä suuntaus. Tässä on kysymys paljosta rahasta. Ja miten me tässä sitten fokusoimme, jos tästä tulee tällainen teollisuuden joulupukin toivekirje, niin jälleen kerran täytyy katsoa, mitä tuossa alussa sanotaan, eli yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, eli ei mihinkään kansallisiin valvontajärjestelmiin tai johonkin muuhun 500 miljoonaa. Eli ei tässä voida lähteä nyt ampumaan joka suuntaan, vaan meidän pitää keskittyä kahteen kolmeen aiheeseen. 80 prosenttia rahasta tulee jäsenvaltioista Eli jäsenvaltioilla täytyy olla motivaatiota osallistua tähän. Ja mikäli tätä ohjelmaa ei saada ratkaistua, niin eivät jäsenvaltiot halua siihen silloin investoida ja silloin teollisuus ei saa mitään rahaa. Koska ei tämä ole sellainen ohjelma, jossa me antaisimme 100 prosenttia ja vapaat kädet. Ei, vaan tällä me yritämme saada jäsenvaltiot pitämään kiinni omista sitoumuksistaan ja ponnisteluistaan niin, että meillä yhdessä yhteisesti investoisimme järjestelmiin, jotka tuovat sitten yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, eikä vain tällainen äh, avoin kaikkien aiheiden teollisuustukiohjelma. Eli äh, meidän täytyisi nyt tässä pistää vähän jarrua pohjaan ja sen lisäksi meidän täytyisi nyt päästä eteenpäin. Me olemme päättäneet tällaista globaalista, sitä sun tästä mistä, politiikasta. Ei, ei, tämä ei nyt ole se tavoite, vaan meidän täytyy jostain todellakin aloittaa ja sitten katsoa, miten pitkälle päästään ja miten mennään eteenpäin mutta tämä ei ole kuitenkaan ohjelma sille, että me teemme uuden puolustuspoliittisen ohjelman nykyisellä budjetilla. Silloin tätä tehtävää ei voida ratkaista. Kiitos, hyvä kollega, varsinkin tämä huomio teollisuuden joulupukin toivomuslistaan oli ihan osuva kommentti. Ja sitten seuraavaksi Telange, olkaa hyvä. Yes, thank you, Mr. Chairman, and I do... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen todellakin sitä mieltä, että tämä on yksi avain mietinnöistä, joita François Grostet tämän parlamentin ja niin tämän valiokunnan läpi joutuu ohjaamaan ja haluaisin kiittää häntä tästä mietintöluonnoksesta. Kaksi asiaa. Yksi näistä on aktiivinen valvonta. Haluaisimme meidän tulisi tarkastella sitä, onko kyseessä omistajuus vai esimerkiksi teolliset tekijänoikeudet. Tämä on jotakin, mitä meidän pitäisi pohtia. Ja toisekseen tämä taikakaava, että meillä olisi ainakin äh, kolme yritystä kahdesta jäsenmaasta. Kun tulen pienemmästä jäsenmaasta, on aivan selvää, että tällainen lähestymistapa toimii vain, jos kaikilla on tunne, että voivat hyötyä tilanteesta. Miksi? Jotkin jäsenmaat äh, mielellään amerikkalaisia hävittäjiä hankkivat äh, Siksi, että tuon hävittäjän pultit ovat kehittäneet kun eivät koko hävittäjä ole pystyneet kehittämään. Jos me haluaisimme eurooppalaisen hävittäjän kehittää, meidän ei pitäisi olla riippuvaisia amerikkalaisesta teknologiasta. Meidän intressiemme mukaista on se, että meillä on mahdollisimman paljon jäsenmaita, jotka ovat tällä tasolla, vaikka kyseessä ovatkin vain esimerkiksi osat. Mitä enemmän meillä on tärkeitä toimijoita jäsenmaissa, sitä enemmän me saamme tässä kehityksessä ääntämme esiin. Voitaisiinko kuvitella, että voisimme lisätä tähän taika kaavaan ikään kuin huomioon, että jokaista lisäjäsentä kohti saa kahden, kolmen tai viiden prosentin lisäosuuden rahoitusta. Siellä muuta meillä on vain kaksi jäsenmaata, jotka tekevät yhteistyötä. Mistä nyt tämä 25 muun jäsenmaan tuki muodostuisi? Nämä olivat minun kaksi huomiotani. Kiitos. Thank you very much, madam. You see, you obtained nearly two minutes. Paljon kiitoksia. Huomaat, että saatte kaksi minuuttia puheaikaa. Edustaja Moody, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kiitos esittelijälle. Mitä erino- erinomaisimmasta työstä. Toistan nyt jo kollegoja. Mikäli haluataan EU-tasolla lisäarvoa, niin silloin meidän on huolehdittava varsinkin kahdesta asiasta, ja ensimmäinen niistä on tehokkuus. Mikä tästä ohjelmasta tekee tehokkaan? ja tuloksekkaan. Mitä enemmän rajoituksia ja esteitä tälle annetaan, niin tämä vie tehokkuutta. Toinen asia, tämä aikataulutus. Tämä myös vaikuttaa tähän suoritukseen, mikäli tämä todellakin näin dramaattisesti rajataan. Mutta haluaisin myös toistaa kollegojen kommentteja koskien budjettia. Tässä ollaan muiden ohjelmien taskulla, kukkarolla, kun halutaan varoja saada. Ja meidän on todellakin vältettävä tätä toimintatapaa. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja äh, Kiitos, äh, kiitos kollega Grostetille tästä mietintöluonnoksesta. Mutta minun täytyy sanoa, että en oikein voi jakaa tätä positiivista näkemystä komission äh, esityksestä. Puolustuspolitiikka on hyvin tärkeä asia unionille ja SPDssä me olemme tukeneet tähän asti kehitystä, mutta se, että yhä läheisempää yhteistyötä tehtäisiin rakentavan yhteistyön merkeissä, se on ihan ok. Mutta tällaiset kaksoisrakenteet, eli voitaisiin parantaa tehokkuutta, se on vielä hyvä asia. Mutta tästä puuttuu äh, rahaa ja sen vuoksi tämä pooling ja sharing äh, kapasiteetin osalta kyllä, äh, byrokratian poistaminen kyllä, mutta kysymysmerkki ole tällä hetkellä siinä, että jos kysymys on vain siitä, että annetaan EUn varoja käyttöön ja että ne annetaan tällaisella tavalla käyttöön. Artikla 173 on ihan hyvin laadittu. Siinä on hyvin selkeät säännöt sille, mitä projekteja tuetaan, mitä ei. Me annamme 1,5 miljardia käsistämme ilman, että me itse voimme päättää, mihin se raha menee. Ja kuten kollegatkin täällä ovat sanoneet, se, että verkkojen Euroopasta ja Galileosta annettaisiin rahaa tähän, sitä me emme todellakaan voi tukea. Tässä on olemassa ihan selkeä tällainen marssijärjestys, millä tavalla toimitaan, ja vasta sitten voisimme tukea tätä projektia. Kiitos. Tekin ylititte puheaikanne. Sitten Aliot Marit. Merci, monsieur le président. kiitoksia puheenjohtaja. Muutama vuosi sitten äh, Euroopan puolustusviraston luotiin ja siihen liittyen haluaisin sanoa muutaman äh, huomioon. 150 miljoonaa euroa on vähän, tämä on totta rahoituksen alalta, mutta on totta myöskin, että me ähm, yllytämme jäsenmaita osallistumaan ja kyseessä on nimenomaan tämä meidän täytyy todeta pienellekin jäsenmaille, että rahat jaetaan sillä ehdolla, että jäsenmaat merkittävällä tavalla osallistuvat toimintaan rahoitukseen liittyen. Haluaisin muistuttaa eräille vielä siitäkin, että jos me tarkastelemme muita budjetin aloja, meillä on satoja tuhansia työpaikkoja ja satoja yrityksiä hyvin suurilla alueilla, lähes kaikilla Euroopan unionissa, tässä teollisuudessa. Ja haluaisin myöskin muistuttaa teitä siitä, että on olemassa kaksinkertaista tutkimusta, puolustusalan tutkimusta, joka itse asiassa on salaista tutkimusta, että se vaikuttaa siviilialan sovelluksiin ja kehitykseen. Galileosta puhuttaessa haluaisin muistuttaa, että Galileossa on olemassa puolustuskäyttöosio. Nykyisin on todellakin sitä mieltä, että Euroopan unionilla on kaikki tarpeellinen kapasiteetti, teknologinen sellainen, pätevyyttä kansalaisilla, jotta voisimme olla puolustusalan kärjessä. Riitä tarkastella tätä tilannetta, Rafalia, Kigelia ja tiettyjä muita ja aivan eri aloilla, jotta huomaa, että tätä kapasiteettia meillä kyllä on eikä todellakaan ole pakollista vaatia liittoja muiden maiden kanssa, koska se luo tietynlaista riippuvaisuutta myöskin. Paljon kiitoksia. Nyt on aika kuulla komission edustajaa ja haluaisin pyytää teitä puhumaan kolme minuuttia kolmen minuutin panoksena tämä tähän keskusteluun. Olkaa hyvä. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin korostaa kolme asiaa, jotka nousevat esiin. Ensinnäkin nämä edunsaajat. Komission tavoite on ennen kaikkea teollisuuden alan kilpailukyky. Edunsaajien todella yrityksiä ja Euroopan unionin kilpailukyvyn tulee hyötyä. Tästä syystä me ehdotimme melko tarkkaa rajausta mahdollisille edunsaajille. 51 prosentin kriteerion komission ehdotus. Ymmärrämme, että lähestymistapamme voisi liittyä tähän hallintoon ja me olemme valmiita työstämään tätä asiaa eteenpäin. Toinen asia, mitä tulee pk-yrityksiin ja mansin edunsaajien ja niin kutsuttiin niin Tavoitteenamme ei suinkaan ole hyödyttää ainoastaan muutamaa suurta monikansallista yritystä. Me haluamme näitä pk-yrityksiä ja midcappeja kaikissa eri jäsenvaltioissa hyödyttää. Tämän sanottua niin nämä eri hankkeet valitaan laadun perusteella, kilpailutuksen perusteella ja on näin ollen yritysten ja jäsenvaltioiden tehtävä ehdottaa hankkeita. Mikäli jäsenvaltiot ja yritykset ehdottavat erinomaisia hankkeita, niin silloin me tulemme onnistumaan ja kaikki hyötyvät. Mitä tulee pk-yrityksiin, niin se on, nämä ovat komissiolle etusijalla ja tätä silmällä pitäen olemme valmiita parantamaan tekstin pk yritysulottuvuutta. Tämä on erityisen tärkeä myös neuvostolle, joten olemme valmiita tätä tekstin kohtaa parantamaan. Viimeinen kommentti koskien talousarviota ja sen yhteyttä avaruuteen. Kuten tiedätte, niin olemme hieman hankalassa tilanteessa, koska on olemassa toimielin, joka sanoo meille, että on käytettävä varattuja varoja – ja toinen toimielin sanoi, että on käytettävä uutta rahaa. Komission ehdotus on tässä puolivälin krouvissa. Olemme valmiita työskentelemään toimielinten kanssa, että saamme aikaiseksi hyvän ehdotuksen. Mitä avaruuteen tulee, niin minä haluaisin sanoa, että puolustuksen kohdalla tämä hanke, tämä ohjelma voi tukea kaikkia teollisuuden aloja, myös avaruuden, avaruusteollisuuden ala. Näiden yhteys on tiivis ja myös avaruusalan yritykset voivat hyötyä tästä ohjelmasta. Sikäli kun nämä ehdotuksia tekevät, niihin tullaan komissiossa perehtymään suurella mielenkiinnolla. Kiitos puheenjohtaja. Paljon kiitoksia. Nyt on aika esittelijällemme tehdä yhteenveto lyhyesti kaikki, kaikista näistä huomioista, jos voitte. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan aluksi kiittää kaikkia kollegoita, jotka käyttävät puheenvuoron ja haluaisin luonnollisesti kertoa heille, että tarkkaan kuuntelin heidän huomionsa. Ja tässäkin yhteydessä pyrin eri teemoja yhdistämään hiukan niitä, jotka ovat eh, ehkä tässä kyseenalaisia. Nyt ähm, läpikäydäkseni rahoitus. Meillä on 150 miljoonaa rahoitusta komissiolta ja luonnollisesti, kuten edustaja Ylimari sanoi erittäin hyvin, jäsenmaat joutuvat oman panoksensa antamaan ja äh, kaksi miljardia. Meidän pitäisi 2020 mennessä saada jäsenmailta rahoitustarjouksia. Tämä tarkoittaa sitä, että todellakin tarvitsemme hyviä hankkeita. Tämä tarkoittaa sitä, että ymmärrän, että eräitä huolestuttaa on se, että rahoitus menee vain johonkin tiettyyn jäsenmaahan, mutta kaikkia näitä tahoja pitäisi rauhoitella. Todellisuudessa hankkeiden laatu tulee olemaan ratkaiseva ja kaikki jäsenmaat voivat rahoituksen avulla osallistua hankkeisiin. Luonnollisesti kyseessä on täydentävä rahoitus. Kyseessä ei ole se, ole se että projektit tulevat vaatimaan jotakin tiettyä rahoitusosuutta puolustuksen alalla jäsenmaalta. Ja mitä sitten tulee tähän rahoitukseen, eurooppalaiseen rahoitukseen? Tässä tiedän, että talousarviovaliokunta tulee omaksumaan kantansa ja talousarviovaliokunnassa on hyvin vahva hm, osio jäseniä, jotka eivät haluaisi nykyohjelmiin puuttua. Minä ymmärrän erittäin hyvin tämän rahoituksen tasapainon todellakin tiettyjä budjettikohtia voitaisiin käyttää, koska ne ovat täydentäviä ja ne koskevat aivan ihan yhtä hyvin siviilialaa kuin esimerkiksi avaruutta. Mutta on myöskin totta, että meidän pitäisi puuttua marginaaleihin minä ainakin odotan nyt eri tahojen ehdotuksia, mutta tiedän, että talousarviovaliokunnan pitäisi meille antaa melkoisen vahva lausuntonsa ja sitten meidän pitäisi neuvotella asiasta. Sitten koskien pk-yritysten tai keskisuurten yritysten luonnollisesti nekin otetaan huomioon mahdollisuutta osallistua. Mielestäni tämä olisi hyvin tärkeää, mutta siis tietenkin erittäin tärkeää, mutta sanoisin, että maantieteellisen kriteerin ei pitäisi olla maantieteellinen kriteerit ovat äh, laatukriteerejä, kilpailukykykriteerejä ja hankkeen laatuun liittyviä seikkoja. Minä pyydän vain yhtä asiaa, nimittäin sitä, että kaikki jäsenmaat todellakin olisivat mukana. Tämä on erittäin tärkeää, jotta saisimme projektit osallistu- onnistumaan. Mutta tiedän, että meillä on pk-yrityksiä sekä pieniä että keskusuuria, jotka pystyvät äh, nopeasti hyötymään tämän kaltaisesta rahoituksesta luonnollisesti siinä määrin, kun näitä yrityksiä voidaan ottaa mukaan niiden pätevyyden ja niiden kompetenssien mukaan. Tässä yhteydessä haluaisin myöskin muistuttaa siitä, että tämänhän monet teistä totesivatkin jo, kyseessä on se, että meidän pitäisi olla tehokkaita. Tehokkuus on kaikkein tärkeintä näissä ohjelmissa. Ja nyt pyytäisin kaikkia kollegoja luonnollisesti valvomaan sitä. Luon, tässä kyseessä on se, että me yhdistämme teollisuuden alan sellaisen alan, jonka tulisi olla erittäin tehokas ja ehdottomasti innovoiva. Tässä yhteydessä haluaisin vielä muistuttaa muistakin asioista. Pyrin käymään kaikkien puheenvuorot läpi. Kolka Moody sanoi, että tässä kyseessä ei ole se, että me joulupukki otamme kaikenlaiset hankkeet huomioon. No, ei tietenkään. Joka tapauksessa 2017-2020 kaudella meidän täytyy määritellä prioriteetteja, ja minä sanoinkin tämän jo alkupuheenvuorossani. On tärkeää että Euroopan komissio sanoo meille myöskin, mitkä ovat prioriteetit, missä asioissa voimme olla tehokkaampia näissä kysymyksissä. Ja päättäisin toteamalla, että haluaisin rauhoitella kollegoja. Uskoakseni kollega Siljo Kitis sanoi, että meidän ei pitäisi ottaa rahoitusta kehitysavusta. Ei siitä nyt ole kysymyskään. Missään tapauksessa haluaisin vakuuttaa tämän. Ja uskoakseni kävin läpi melko lailla nyt tärkeimmän siitä, mitä äsken sanottiin. Suurin osa kollegoista käyttävät puheenvuoroja, käyttävät puheenvuoroja samoihin aiheisiin liittyen. Joka tapauksessa olen kollegoiden saatavilla. Odotan tarkistuksia luonnollisesti, jotta voisin parantaa tekstiä. Minä toivoisin, että me saattaisimme asian päätökseen. Olen kaikkien kollegojen saatavilla. Meidän pitää käsitellä tarkistukset. On erittäin tärkeää, että parlamentin kanta olisi mahdollisimman vahva, että voisimme neuvotella neuvoston kanssa, koska on aivan väistämätöntä, että meidän ja heidän kantansa ovat hyvin eriävät ja jos me saamme aikaan vahvan kannan parlamentissa, meidän tilanteemme on neuvottelussa paljon parempi. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt haluaisin tehdä yhteenvedon keskustelusta. Minulla on monia huomioita. Ensinnäkin tarkistusten jättämisen takaraja 13. Ähm, anteeksi, tulki 30. päivä kello 13 ja 11. tammikuuta Tämän jälkeen 22. päivä. Meillä on julkinen kuuleminen äänestys todennäköisesti 21. päivä helmikuussa ensi vuonna ja täysistunnossa asiasta äänestetään sen mukaan, mitä me pystymme tässä aikataulussa sopimaan. Other remarks to these topics? No, if it's not the case... Onko teillä mitään muuta huomioita? Eli muuta huomioita oli 28.11. marraskuuta kello 9 aloitamme työmme. Aloitamme koordinaattorin kokouksella. Ja kello 10 suljetuin oven kokous päättyy ja alamme äänestää tästä valtavasta paketista, joten olkaa valmiina. Ja toivottaisin teille erittäin mukavaa iltaa. Paljon kiitoksia.